Dear colleagues, let's start our second day of our inter-meeting. No niin, hyvät kollegat, jatketaanpa tätä intakokousta. Ja nyt äh, aamupäivän osuus tänään alkaa kohdasta 20. Kyseessä monivuotinen rahoitus kehys. Tätä vartenhan valmistelemme lausunnon vastuuvaliokunnalle eli budjettivaliokunnalle. Esittelijämme, valmistelijamme on Helmut Scholz ja hän saa nyt viiden minuutin puheenvuoron. Thank you, Chair. That is appreciated. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tätä, tämän lausunnon kautta meillä on tilaisuus ottaa ka- kantaa budjettivaliokunnan suuntaan siitä, mikä pitäisi olla prioriteettina seuraavan monivuotisen rahoituskeksen aikana. Ehdottaisin teille, että käyttäisimme tätä asiakirjaa strategisesti. MFFn pitäisi olla tällainen seitsemänvuotissuunnitelma unionissa. Siitä pitä siinä pitää yhdessä määritellä poliittiset prioriteetit ja täytäntöönpanon kysymykset. Asiakirja on aika lyhyt ja kuten te tiedätte, Lausuntojen pituushan on raja, rajoitettu. Meillä on nyt, me olemme saaneet teidän tarkistuksiamme. Minulla on joitakin ideoita, joita vielä lisäisin tähän Intan lausuntoon. Ja varmasti saamme siirrettyä paljon valiokunta mietinnön sisältöä relevanteiksi viitekehyksiksi tulevaa kehystä ajattelen. Ehdottaisin, että keskitymme tällä kertaa siihen, että liitämme kauppa politiikan ja sen täytäntöönpano vahvemmin MFFn, jotta vahvistamme strategiamme, josta olemme sopineet kansainvälisesti ja alueellisesti kestävän kehityksen tavoitteet, joita EU ja sen jäsenvaltiot, YK, kaikki ovat tukeneet. Siitä pitäisi tulla tällainen selkeä benchmark-viitearvo ja sen pitäisi määrätä kauppapolitiikkaa vuosi, vuodet 20, 1.27 ovat ratkaisevassa asemassa, kun ajatellaan globaaleja pyrkimyksiä saavuttaa tavoitteet 2030 agendassa mainitut. Olen tietoinen huomattavista muutoksista, joita on tulossa rahoitusvälineisiin. Henkilökohtaisesti olen hiukan skeptinen sen suhteen, onko hyvä ajatus luoda yksi valtava megaväline kaikkea varten. Tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että fokus häviää. Voi tarkoittaa myös sitä, että mä otetaan kehitysyhteistyöltä varoja muualle ilman, että parlamentti ei voi ottaa kantaa, mutta me laadimme tästä oman mietintönsä ja pohdimme näitä kysymyksiä. Joka tapauksessa pitäisi varmistaa, että riittävää joustoa on, jotta voidaan rahoittaa myös tärkeitä EU-strategioita, jotka liittyvät tällä hetkellä EUn kumppanuussopimuksiin. Niistä pidetään kiinni myös jatku- ja tulevaisuuden välineissä. Tarvitsemme muun muassa tukea tukea kumppanimailtamme. Ne eivät vain ole meidän me ovat myös tärkeitä kumppaneita, että voimme analysoida, miten kauppasopimuksemme toimivat käytännössä ja sopivat heidän tilanteeseensa. Täytyy myös paremmin, paljon paremmin ymmärtää, minkälaisia seurauksia syntyy syntyy kohdasta kauppasopimuksesta, kauppasopimuksemme säädöksistä ihmisten arkipäivään kumppanimaissa ja miten tämä vaikuttaa myös toisaalta EUun ja tämä liittyy säädöllisiin työpaikkoihin, kehitysyhteistyöhön ja mitä tulee pk ja myös mitä tulee pk-yrityksen yritysmaailmaan. Tähän liittyy myös erittäin monimutkainen rinnakkaisia kumulatiivisia vaikutuksia rinnakkaista sopimuksista ja neuvotteluista. Meidän täytyy, täytyy saada parempia tieteellisiä tutkimuksia ja pyrkiä yhteistyöhön lähentymiskysymyksissä. Tätä kautta voimme vain parantaa tuloksia. Meillä on vastuu siitä, mitä sopimuksemme aiheuttavat. On kyse sitten myönteistä kielteistä, mitä tulee tulojen menetyksiin. Meidän valiokuntamme on aika useinkin jo peräänkuuluttanut, että komissio antaa antaisi meille tarkat luvut ja me haluamme valvoa muutoksia, joita on tehty EUn omien varojen järjestelmässä. On ehdotettu, että jatkettaisiin kollega Böken tekemää työtä ja otettaisiin jälleen kerran tämä vaatimus tämänhetkiseen lausuntoon. Meidän pitäisi myöskään kavahtaa esittämättä omia vaatimuksemme makrotaloudellisen avun suhteen. Me tiedämme, että tällaisia pyyntöjä on tulossa seuraavanakin vuosikymmenenä. Minun näkemykseni mukaan me olemme edistyneet aika hyvin viime vuosina, kun olemme määritelleet, minkälainen edullisuus meille on tärkeää, että voidaan myöntää makrotaloudellista apua. Me voisimme tietysti tehdä vieläkin paremmin näitä asioita, mutta mitä tässä on kaikkein tärkeintä on, myötä vaikuttaako tämä talouksien velkataakkaan ja kriisitilanteisiin, jos me emme laajenna prosenttiosuuksia, joita myönnetään tukena, kuten esimerkiksi 60 prosentin osuus. Olen valmis näistä asioista keskustelemaan teidän kanssanne. Lopuksi minä toivon, että voitte kaikki hyväksyä sen, että DG Trading täytyy saada tarvittavat budjettivarat, jotta se voi toteuttaa kaikki tehtävät, joita sille annamme. Sitten globaalit muutokset ja muutokset tulevat vaatimaan yhä tiiviimpää, monenkeskistä neuvottelurakennetta tulevaisuudessa, että voidaan sopia sovitusta sääntelypuitteista. Hyvät kollegat, niin kuin tässä tapauksessa on hyvin totta, että aika on rahaa, niin puhunkin lyhyesti ja lopetan tähän, enkä mene nyt syvemmin yksityiskohtiin. Enkä halua myöskään laajentaa tätä lausuntoa enempään. Luonnoksessa esitän myös kehotukseni teille, että Teette yhdessä työtä kanssani, jotta löydämme hyviä kompromisseja. Olen jo yrittänyt ottaa huomioon toiveita, jotta ja tarkistuksia voidaan jättää vielä 7. syyskuuta asti ja ehdottaisin, että muutaisimme tekisimme kaksi muotoista tarkistuksiin sitten kun keskustelemme tarkistuksia seuraavan kerran täällä valiokunnassa tai keskustelemme niistä. Odotan nyt mielenkiinnolla teidän kommenttejanne. Thanks a lot. Mm, sydämelliset kiitokset Helmut. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät pari minuuttia, kaksi ja puoli kullekin puheaikaa. Edustaja Ryybich on ensimmäinen. Kiitoksia. Haluan lämpimästi kiittää kollega Scholzia. Seuraava talousarvio, puite, Eli monivuotinen rahoituskehys tulee olemaan entistä vaikeampi neuvoteltava on maaryhmä, jotka pitävät todella tiukasti kiinni tuosta yhden prosentin katosta. Ja siksi meidän täytyy pitää tässä pää kylmänä. Tullitulot ovat aika olennainen tulon lähde. Olemmehan nähneet, että 22 miljardia eli 15 prosenttia kokonaistalousarviosta valtaa Euroopan äh, unionin arviosta. Saadaan tätä kautta 2017-2018 ähm, omiin varoihin liittyvät tullitulot ovat lisääntyneet 6,41 prosentilla. Äh, ja ongelma on tietenkin siinä, että tulli petokset monissa tapauksissa jäävät havaitsematta. Olaf yhdessä komission kanssa on nyt käynnistänyt rikkomusmenettelyn yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan näissä puitteissa, koska 2011-2017 välisenä aikana kaiken kaikkiaan 2,7 miljardia euroa on Äh, hävitty äh, petosten vuoksi äh, tuloina Kyseessä esimerkiksi kiinalaisten tek- tekstiilituotteiden ja kenkien alalla väärennetyt hintatiedot, laskut, samoin savukkeiden salakuljetuksen vuoksi hyvin paljon tuloja, menee sivussuun ja näin ollen rajavalvontaa tulee kyllä vahvistaa tältäkin osin. Siksi pidän oikein hyvänä komission ehdotusta siitä, että 2021-2027 välisenä aikana lasketaan nämä 20-10 prosenttiin tätä osuutta. Näin ollen 90 prosenttia tulee suoraan EUn kassaan jatkossa 80 prosentin sijaan. Mitä VTO tulee varmasti on ratkaisevaa myös se, että entistä isommat arvonlisäverotulot saadaan EUlle tähän mennessä 17,25 miljardia verrattuna 16 miljardiin, joten tässäkin nousua on. Ja jos nyt katsotaan vaikkapa digitaalialaa, Amazonia ja sieltä tulevia kannettavia arvonlisäveroja, verrattuna vaikka meidän pieniin pk-yrityksiimme, niin voidaan saada huomattavasti suurempia arvonlisäveroja kannettua ja sitten kun ajatellaan tuota VTOn toimintaa, operatiivisesti ja meidän, katsonkin, että meidän tulisi vahvistaa sen sihteeristöä. Tässä tuen Scholzia aivan täysin. Eli kyllä minä uskon, että MFFnkin puitteissa aika paljon voidaan saada aikaa. Kiitos. Kiitokset. Nyt SD-ryhmä ja Alessia Moska. Um, Kiitos. Kiitos myös omasta puolestani esittelijälle oikein hyvästä lausunnosta. Voimme yhtyä moniin seikkoihin, jotka ovat mukana tässä lausunnossa. Ensinnäkin se seikka, että olemme täysin samaa mieltä joustavuuden säilyttämisessä, kun ajatellaan ulkoisia rahoitusvälineitä. Toiseksi olemme täysin samaa mieltä siitä, että poliittisessa päätöksenteossa voidaan edetä kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Ne ovat tärkeä pilari ja korostaisin aivan erityisesti yhtä seikkaa. Kaikkia ex ante ja ex post raportteja täytäntöönpanosta tulisi vielä parantaa tässä mielessä. Niiden tulisi sisältää myös sukupuoliulottuvuus. Se on meille erittäin tärkeä seikka. Mielestämme PK-yrityksille on taattava riittävät välineet, jotta ne voivat myös hyötyä tästä kauppakumppanuudesta. Ja meille on myös tärkeää vahvistaa kaupan edistämistä niillä resursseilla ja elementeillä, joita käytössämme on. Neuvoa antava kotimaanryhmä on hyvin tärkeä väline jotta voimme todella toimia tehokkaasti täytäntöönpanoprosessissa ja sen arvioinnissa. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että rahoitusvaroissa ja tässä välineessä on kuitenkin heikentymistä. Vetoamme sen puolesta, että tällekin välineelle saataisiin enemmän rahoitusta. Ehdotamme uutta tarkistusta globalisaation sopeutumis rahaston hyväksi. Meidän mielestämme uudistus ei ole vielä mennyt riittävän pitkälle. Välineellä ei ole riittävää objektiivisuutta ja budjettikin on niukka. Eli pitäisi olla mahdollista rahoittaa kaikki ne toimet, joita me olemme vaatineet rahoitettaviksi, jotta todella päätöksillä on merkitystä. Ja sitten lopuksi ulkoisella lainanannolla voi olla merkitystä, kun pyrimme puuttumaan maahanmuuton juurisyihin. Haluamme tietysti helpottaa näiden kärsivien ihmisten kärsimystä ja onkin tärkeää, että lisätään tämän suuntainen tarkistus tekstiin. Kiitos. Kiitokset. Muut varjoesittelijät eivät valitettavasti nyt ole paikalla. Muita puheenvuoropyyntöjä ei myöskään ole, joten nyt puheenvuoron saa komissio. Sofia Munjas Alvara, joka edustaa kauppapääosastoa. Olkaa hyvä. Chair and thank you the Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää. Samoin valiokunnan jäseniä teidän tuestanne Päätavoitteeksi tässä nousivat meidän kauppapolitiikkamme. Kuten tekin, me jaamme joukon kysymyksiä tässä lausunnossa. Tuemme kovasti sitä, että haluatte pidätte tärkeänä kumppanuussopimuksia ja toimia, joita on tähän mennessä kehitetty näiden yhteydessä MFFstä huolimatta. Tämä oli yksi tärkeä kysym- tärkeimmistä kysymyksistä meille koko prosessin aikana. Ja on hyvin tämä ratkaiseva kysymys kauppapolitiikan kannalta, koska se on yksi harvoja välineitä, jonka kautta voimme myöntää tukea ja tu- tukea offensiivisesti tavallaan EUn etuja, joita jotka eivät liity perinteisiin kestävän kehityksen välineisiin, ne alueet, jotka mainitsette, kestävä kehitys, sukupuolikysymykset, miten täytäntöönpanomme vapaakauppasopimuksiamme, emme välttämättä pysty rahoittamaan tätä kaikkea klassisilla välineillä, mutta me voimme kyllä rahoittaa tätä kumppanuussopimusten kautta. Mekin olemme keskustelleet näistä asioista pitkään ulkosuhdeyksikön kanssa ja olemme saaneet vakuutuksen siitä, että pitäisi olla niin, että kumppanuusvälineellä jatkossakin on samantasoista rahoitusta kuin tällä hetkellä on tilanne ja samantyyppiset toimet, joita olemme pystyneet tukemaan viime vuosina, ne ovat mahdollisia jatkossakin uuden rahoituskehyksen aikana. Me sovimme myös siitä, että on tärkeää, että kauppapolitiikka DG Trade saa oman talousarvionsa niin kuin tämänkin monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Budjetti liittyy komission omiin poikkeuslupiin. Tämä budjetti on yhden yht, yhteisen ulkovälineen ulkopuolelta, koska me emme välttämättä jaa samaa logiikkaa kuin muut yhteistyö- kehitysyhteistyövälineet. Tätä kautta me pystymme jatkossakin suorittamaan er- erilaisia toimia, erityisesti arviointia. Voimme tehdä niin, mitä tekin olette korostaneet, mutta myös olemaan yhteydessä kansalaisiin ja muihin tahoihin kauppapolitiikan yhteydessä. Tämä on yksi ydinelementtejä, joita rahoitamme omasta budjetistamme kauppapolitiikassa. Vähemmässä määrin tuemme myös kansainvälisiä järjestöjä. Tämä liittyy kysymykseen apua kaupasta. Me tuemme kohdennettuja toimenpiteitä, joita aina ei voida rahoittaa perinteisten yhteistyövälineiden avulla – Kiitämme teitä lämpimästi, että lausuntoon otitte mukaan pääseikat, jotka meistäkin ovat tuen arvoisia prosessissa. Kiitos. Kiitokset teille. Meillä on tässä ihan äh, runsaasti aikaa, joten äh, näin ollen voisin itsekin esittää joku sen kysymyksen vielä komissiolle. Ensinnäkin palaisin siihen, että on vain yksi iso rahasto ulkosuhteita varten. Mainitsitte, että olette aika varma siitä, että meillä on sama osuus tähän peliin kuin aiemminkin. Mutta miten se hoidetaan? Koska jos ajatellaan kauppaan liittyvää osuutta, näitä budjettikohtia, budjetti ja ne ovat aika pieniä esimerkiksi kehitykseen verrattaviin, verrattuna, jotka pikemminkin dominoivat tätä ulkosuhdekokonaisuutta. Ja sitten kun ajatellaan kauppapolitiikan suhdetta globaalin sopeuttamisrahaston sisäiseen ulottuvuuteen, niin muistanemme komission tiedonannon, jossa todettiin, että globaalistuminen tuo muassaan hyötyä ja haasteita. En ehkä käyttäisi itse sanaa haaste, vaan sanaa ongelma. Ja kun ajatellaan sitten ulkosuhteita, kauppaulottuvuutta, soveltaa Trade for Aid-järjestelmää vaikkapa, ja sitten toisaalta tätä sisäistä ulottuvuutta, niin se ehkä mielestäni on hiukan alikehittynyt. Onko teillä ollut ajatusta vahvistaa tätä sisäistä ulottuvuutta, eli siis säännellä globaalistumisen vaikutuksia EUn sisällä? Sitten tuo ongelma, johon edustaja Ryby viittasi, eli tuo tullitilanne yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mikä on teidän ajatuksenne, mitä komissio ajattelee? Tämä on sitäkin kiinnostavampaa, kun pidetään mielessä Brexit ja brittihallituksen äh, kahtalainen standardi tullien äh, suhteen äh, yhtäältä UK ja toisaalta sitten EU. Onko tuo Rybihin mainitsema vaihtoehto tai toimintamalli mielestäni realistinen? Sitten vielä kauppapääosaston henkilöstötilanne. Tämä henkilöstöleikkaus, joka toteutettiin 2 prosenttia. Tietenkin koski myös kauppapääosastoa ja jos ajatellaan vaikka erilaisia kaupan, kansainvälisen kaupan alaan liittyviä konflikteja, niin mikä on teidän vaikutelmanne, kuinka paljon tarvittaisiin lisää henkilöstöä tästä huolehtimiseen? huolehtimiseksi teidän pääosastollanne? Um, Yritän vastata niihin kysymyksiin, joihin pystyn vastaamaan joita puheenjohtaja juuri esitti. Ensinnäkin ensimmäinen kysymys. Miten varmistamme, että budjetin taso säilyy? Emme voi tietenkään olla tästä sataprosenttisen varmoja. Edustaja Scholz mainitsi myös erään uuden elementin, joka on näissä instrumenteissa mukana, nimittäin joustavuus yhdessä ja ainoassa välineessä on sitten enemmän joustavuutta, jotta varoja voidaan siirtää yhdestä välineestä toiseen. Yleisellä tasolla toteaisin, että kaupan tavoitteet toistaiseksi ovat saaneet tukea ja niitä on puolustettu monilla välineillä. Mainitsen aivan erityisesti, tai mainitsin aivan erityisesti tämän kauppapolitiikan budjetin, mutta täytäntöönpanoa on tuettu nimenomaan klassisilla kehitysyhteistyön välineillä. AKT, maiden kanssa käytettävät välineet, naapuruusväline. Eli näitä välineitä jatkossakin huomattavalla tavalla rahoitetaan. Ne ovat mukana tässä ehdotuksessa. Niissä myös integroidaan täysin kehitysrahasto tähän yhteen ja ainoaan rahoitusvälineeseen. Näin saamme entistä enemmän varoja näiden välineiden käyttöön. Olemme nähneet alustavia numeroja, lukuja yleisellä tasolla rahoituksessa on lisäystä, kun otamme kaikki välineet huomioon. Ja ne budjettikohdat, jotka liittyvät meidän toimimme, eivät ole kokeneet leikkauksia. Tässä oikeastaan ainoa seikka, jonka voin tässä vaiheessa todeta olemme nähneet, että pikemminkin on tapahtunut lisäystä, ei niinkään leikkauksia, taikka sitten on, mm, on pysytty samalla tasolla kuin aiemminkin. No sitten toinen kysymys, joka liittyy globalisaatiorahastoon. Olemme arvioineet MFF-ehdotusta ja sen pohjalta toteamme, että olisi jopa helpompaa tässä uudessa rahastossa – tukea kauppasopimusten vaikutuksia EU:ssa. Väline on joustavampi verrattuna nykyiseen MFFään ja välineeseen ja mielestämme tämä on myönteistä kehitystä. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten äh, tämä toimisi sitten käytännössä, mutta ainakin paperilla ratkaisu näyttäisi joustavammalta välineeltä me tuemme ja haluamme lisätä tukeamme tälle välineelle, jotta kaupan kielteisiä vaikutuksia tästä rahastosta voitaisiin vähentää. Voimme vain tukea teidän toivomustanne toteuttaa tutkimus yhdistyneen kuningaskunnan tullitilanteesta. Tämä on Olafin tehtäviä, emme voi tietenkään kommentoida käynnissä olevaa tutkimusta. Meidän täytyy vain odottaa, mikä on sitten lopputulema. Olaf, pääosaston kollegat, osallistuvat myös neuvotteluihin ja kauppasopimuksissa on entistä enemmän mukana sellaisia lausekkeita, joilla mahdollisuuksien mukaan vältetään ongelmia niin, että pääsisi käymään niin, että on vääriä ilmoituksia tai muuta. Otamme tällaiset väitteet kauppasopimusneuvotteluissa vakavasti. Kaikissa kauppasopimuksissa tällainen lauseke on nyt aivan systemaattisesti mukana. Nämä lausekkeet tietenkään eivät ole mitenkään helppoja neuvoteltavia kolmansien maiden ja kumppaneidemme kanssa, niin kuin voitte ymmärtää. No sitten viimeinen kysymys. Henkilökunta kaupan pääosastossa ja miten tämä suhtautuu tehtävien määrän lisääntymiseen? Vaikuttaako se meidän toimintaamme ja missä määrin? Paineita toki on. Resurssipaineita on kaupan pääosastossa toistuvasti on vaadittu lisää resursseja viimeisimmissä budjeteissa ja viime, viimeisimmässä budjetissa todellakin resurssilisäys tapahtui, vaikkakin se oli pieni. Edelleenkin pyydämme sitä, että vuoden lopussa leikkauksia ei toteutettaisi, koska se vaikuttaisi kielteisellä tavalla tilanteeseen. Vahvistusta toimintaamme ei tätä kautta saataisi aikaan tämänhetkinen henkilökuntatilanne on toki tiukka, mutta olemme onnistuneet tehtävissämme kutakuinkin jatkossakin todennäköisesti pyydämme lisää resursseja tuleville vuosille. Tämä liittyy siihen, miten vapakauppasopimustilanne vaikuttaa myös niin, että tehtävämme lisääntyvät. Voi olla, että tarvitaan vielä lisää resursseja nykytilanteen valossa. Jatkuvasti Täytyy seurata tilanteen kehittymistä tältä osin, mutta toistaiseksi komissio on myöntänyt meille ainakin osan niistä vahvistuksista, joita tarvitsemme. Ja voimme tehdä kaikki tehtävämme asianmukaisesti. Kiitos. Kiitos. Kiitokset sitten edustaja Pust. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata tähän viimeiseen kohtaan, johon komissio viittasi, nimittäin miten vahvistetaan kauppapääosaston henkilökuntaa. Niin kuin usein tässä valiokunnassa olen itse todennut, kun allekirjoitetaan sopimuksia, sopimuksia, hyvä homma, mutta jos niitä vielä noudatetaan, niin se on aina parempi. Ja kun ajatellaan, mon, kuinka moni, monikertaisen vaikea ja hankala tämä on nykypäivänä, niin itse viittasitte lukuisiin äh, lausakkeisiin, joita näihin vapakauppasopimuksiin liitetään. Kun katsotaan tällaista sop, koko sopimusmassaa, joka syntyy ihan lähitulevaisuudessa, tämä on tietysti tärkeää yrityksillemme ja kansalaisillemme, että näitä allekirjoitetaankin, mutta mietin kyllä, Miten voidaan toimia tehokkaasti? Ei neuvotteluiden yhteydessä, vaikka voidaan kyllä todeta, että kun neuvottelee suurvaltojen kanssa, muistan muun muassa äh, tällaiset tilanteet, miten EUn tiimit olivat epäsuhteessa esimerkiksi jenkkien vastaaviin. Miten voidaan tehokkaasti toimia myös valvonnan suhteen, koska meidän kansalaisemme ja yritykset odottavat meiltä tällaista valvontaa, kontrollia myös, koska tämä osoittaa juuri tehokkuudesta EU-toimielimissä. Me olemme siis hyvin valppaina jatkossa, mitä tulee DG kaupan pääosaston henkilökunnan painoarvoon. Sen pitää vastata tämän hetken vaatimuksia. You want to comment? Kiitokset. Haluatteko vielä vastata? Kenties aivan pieni huomio vain. Sopimusten täytäntöönpanohan ei ole pelkästään kaupan pääosaston valvonnassa tai hallussa. Kyse on kokonaisuudesta. Meillä toki on oma tiimimme mukana ja sitten edustustoissa on myös tiimi. Nämä tiimit toimivat verkostona. Ja henkilöstöä on paljon myös muissa pääosastoissa, jotka ovat suoraan mukana näiden sopimusten täytäntöönpanossa ja toteuttamisessa. Tehtävät toki ovat vaikeita. Ne vaativat paljon työtä ja osa näistä tehtävistä on nyt ulkoistamisen kohteena. Niitä ollaan delegoimassa äh, ja käytetään myös muita rahoitusvälineitä. Esimerkiksi tämä kumppanuusväline, joka jo aiemmin mainittiin. kumppanuuden puitteissa olemme rahoittaneet sellaisia toimia, joiden kautta voidaan myös täytäntöön panna näitä sopimuksia. Kyse on monista toimijoista ja monista toimista, joiden avulla onnistumme varsin tehokkaasti toteuttamaan kauppasopimuksia tällä hetkellä ja toivottavasti myös tulevaisuudessa. Kiitokset, kun ajatellaan Yhdysvaltoja, niin ei tässä varmaankaan mitään isoa tiimiä tarvita. Yksi mies riittää kauppadiilin tekemiseen. Helmut. Ja, ich hoffe aber. No, eh, toivottavasti tästä ei nyt ihan sääntöä tule kuitenkaan. Kiitän eh, myös minä komissiota näistä lisätiedoista ja kiitän myös keskusteluista, joita olemme käyneet tässä ennen tämän päivän kokousta ja voin vain todeta, että kyllä tässä on koko joukko haasteita, uusi mm, rahoituskehys, uusi lähestymistapa, että tätä tiivistetään vain yhteen välineeseen, mutta myös lainsäätäjälle tämä kyllä sitten merkitsee sitä, että valvonnan on toimittava ja vaikutus näihin välineisiin, kun rahaa siirretään eri äh, aihepiirien välillä, niin äh, myös parlamentilla on oltava mahdollisuus äh, vapaakauppasopimusten täytäntöön panon valvomiseen, niin kuin Proust juuri totesi. Minä en edes maininnut rahanpesua, vaikkapa vapaakauppasopimusten oltavaa niin tarkasti muotoiltuja, että kolmannet maat niistä hyötyvät oikealla tavalla päästäkseen markkinoille, joten kyllä meidän täytyy olla hyvin tarkkoina ja myös tietoisia täällä Euroopan parlamentissa – ja tietenkin tämä riippuu myös siitä, miten me täällä Euroopan parlamentin sisällä huolehdimme horisontaalisesta yhteistyöstä eri valiokuntien välillä, kun meillä tällaisia instrumentteja on käytössämme. Ja meidän on talossa huolehdittava siitä, että ulkomaankauppapolitiikkamme on tiivissä yhteydessä eh, muihin aloihin, kuten Euroopan unionin sisäiseen tilanteeseen ja budjettivaliokunnan kanssa olemmekin jo nyt pitäneet kokouksia, jossa kaikki esittelijät ja varjoesittelijät eri aihealueilta kokoontuvat, jotta parlamentissa entistä paremmin ymmärrettäisiin, miten tuo monivuotinen rahoituskehys saadaan sitten kasaan. Kyse on tulevista kymmenestä vuodesta, myös se on tulevaisuudesta ja siitä luottavatko kansalaiset meihin. Eli kyllä tässä on aikamoinen mittatikku nyt käytössä ja olen varma siitä, että varjoesittelyiden kanssa yhteistyö tulee sujumaan oikein mainiosti ja kyllä tähän lausuntoon varmasti saadaan nähdä jatkokeskustelujen pohjalta. Oikein hyvää täydennystä. Kiitokset äh, huomioistanne ja 27. päivä syyskuuta jatketaan sitten keskustelua. Kiitoksia. Kiitos teille. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 7. syyskuuta kello 12 keskipäivällä. Hienoa. Näin. Voimmekin siirtyä esityslistallamme seuraavaan kohtaan, kohtaan 21, eli kaupan ja investointien esteitä koskevan vuosikertomuksen esittely. Ja epävarmuutta on tällä hetkellä kovasti, joten äh, tämä on hyvin tärkeä kertomus. Ja tulokset aika haastavia hyvin monia uusia kaupan ja investointien esteitä on otettu käyttöön ja nyt on mielenkiintoista kuulla tästä tutkimuksesta kertomuksesta lisää. Francisco Perez Canado, joka on yksikön päällikkö, esittelee meille tämän kertomuksen. It's a pleasure to be here. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilo olla esittelemässä teille avainkohtia tästä tämän vuoden raportista koskien kaupan esteitä. Tämä liittyy EUn työhön, kun se pyrkii, pyrkii poistamaan markkinoille pääsyesteitä. Tämä julkaistiin eh, tänä vuonna ja se ah, viime vuoden tapahtumat. Otan esille vain tär- edotat nyt tärkein, otan esille kysymykset, jotka ovat meille tärkeitä kysymyksiä viestinä tältä vuodelta. Ensinnäkin on yhä enemmän estetä edessä ja tämä liittyy protektionismiin. Toiseksi hyvin tärkeää, kun protektionismi nousee, samoin me ponnistelemme kovemmin. Me olemme myös poistaneet esteitä enemmän kuin koskaan ja olemme laajentaneet vientiä yli 4,8 miljardia, miljardilla eurolla vuodessa. Tämä on hyödyttänyt ei vain yrityksiä, vaan tavallisia ihmisiä, erityisesti pk-yrityksiä. Ja tämä osoittaa, että olemme todella sitoutuneita toimimaan äh, työpaikkojen puolesta. Tämä on tapahtunut, että on ollut hyvä markkinoille strategia. Me olemme joutuneet uudelleen tarkastelemaan työtapojamme ja haluamme varmistaa, että me pystymme vasta- olemaan haasteiden tasolla. Tähän viestiin liittyen olen pahoillani, että joudun kertomaan huonoja uutisia. Ja tämä huono uutinen on, että kun katsotaan tulevaisuuteen päin, varmasti tulee eteen huomattavan haastava ajanjakso eteen. Meidän pitää kaksinkertaistaa ponnistelumme ja käyttää täysimääräisesti markkinoillepääsystrategiaamme, koska protektionismi tulee vain pahenemaan, kun maailma tässä muuttuu. Ja pieni vetoomus teidän suuntaanne. Tässä, kun tehostamme pon, ponnistelumme, EPllä voi olla tärkeä rooli, parlamentilla siis. Pieni muistutus niille teistä, jo, jotka tuntevat tätä työtä hiukan huonommin, miten markkinoille pääsykumppanuus toimii. Tämä on ruohonjuuritason toiminta. Kyseessä ovat yritykset, jotka kääntyvät komission puoleen ja identifioivat näitä esteitä, jotta joita ne kokevat oleman ja tämä estää niiden markkinoille pääsyä ja sitten nämä yritykset saavat kohdennettua kohtelua, henkilökohtaista räätälöityä toimintaa asiantuntijoilta, komissiosta, jäsenvaltioista, delegaatiosta tarkistetaan ja laaditaan sellainen strategia, jolla voidaan puuttua näihin esteisiin. Tämä voi olla VTO, kiistan järjestelyä, diplomaattisia toimia, loppausta ja monia muita keinoja on olemassa. Mutta tämän yhteisen työn kautta yritysten kanssa tänä vuonna olemme todenneet, että protektionismi on nousussa. Se selvästi. Meillä on valtavasti uusia esteitä, 67 uutta estettä EU-yritykselle. Nyt esteitä on 396 maailmanlaajuisesti ja tämä on valtava määrä, niin kuin voitte nähdä. Ja tämä voi merkittävällä tavalla vaikuttaa kaksi, no, mm, tämä on jopa miljardeina menetyksiä viennissä. Tämä korotuksena Kiina on lisännyt uusia esteitä eniten viime vuonna sen jälkeen tulee Venäjä, Etelä-Afrikka, Intia ja Turkki. Ja yksi uusi alue on Välimeren alue. Sielläkin esteet ovat nousussa jotka kohdistuvat meidän yrityksiimme. Mitä tulee eri aloihin, maatalous, elintarvikesektori, sillä on eniten esteitä, mutta mitä tulee rahan volyymiin, miten estetään vientiämme, niin tässä informaatioteknologia, lääkkeet, kemikaalit, vaatteet ovat käsitelleet. Tämä, tätä ei voida hyväksyä, tämä on perusteetonta, epäreilua ja tämän tuloksena me olemme tehostaneet toimiamme ja olemme sitoutuneet siihen, että poistamme näitä esteitä 2017. Siinä poistettiin ennätysmäärä esteitä, 45 uutta estettä poistettiin, eliminoitiin. Tämä on kaksinkertainen määrä verrattuna viime vuoteen ja tämä tuo kokonaismäärän estettyjä, poistettuja esteitä 88 tässä valiokunnassa ja tämäkin on ennätys nämä eivät vaikuttaneet johonkin tiettyyn sektoriin, vaan vaikutus koski laajasti eri sektoreita osoittain, että meidän strategiamme toimii niin pieniä kuin suuria ajatellen sitten ilmailu, keramiikka, autot, ICT, elektroniikka, kaikki ovat hyötyneet meidän tekemästämme työstä. Arviot lisävienneistä, joita olemme saaneet meidän työmme takia aikaan, on ainakin 4,8 miljardia lisävientiä. Luute tarkoittaa yhtään mitään, jos ei niitä panna suhteisiin, joten kerron teille, että tässä puhutaan mittakaavasta yhdestä kahteen tai kolmeen riippuen maasta joiden kanssa syntyy kauppaa vapaakauppasopimusten kanssa. Kukaan ei tietenkään tiedä tätä, koska markkinapäässä ei ole mitenkään kiinnostavaa. Vapaakauppasopimukset kyllä ovat kiinnostavia ja seksikkäitä, niin kuin sanotaan. Mutta tämä on siis kuitenkin hyvin tärkeää työtä, sitä haluan korostaa. Ratkaisut, joita olemme löytäneet konkreettisiin ongelmiin, ovat hyödyttäneet konkreettisesti yrityksiä. Olemme yrittäneet saada inhimilliset kasvot markkinoille pääsy avauksiin tänä vuonna olemme kiinnittäneet huomiota portu- portugalisen yrityksen, joka nimi on Navigator, ja olemme auttaneet sitä ratkaisemaan ongelmaa paperisektorilla Turkissa. Olemme tukaneet, tukeneet satoja työpaikkoja tämän yrityksen kohdalla, 190 työpaikkaa tämän yrityksen kohdalla. Tästä voidaan puhua kohta hiukan tarkemmin. Kuitenkin olemme, miten olemme rekisteröineet näitä onnistumisia? Ensinnäkin me olemme vahvemmin koordinoineet toimintaa yritysten komission ja jäsenvaltioiden välillä. Näin löydetään oikea strategia, jota voidaan myös seurata käytännössä. Me olemme paremmin priorisoineet esteitä. Me emme voi puuttua kaikkiin esteisiin samanaikaisesti. Olemme keskittyneet kaikkein tärkeimpiin vain. Ja kolmantena, me olemme parantaneet kommunikaatiota, tiedottamista ja tietoisuuden lisääntymistä. Nämä ovat juuri niitä ehdotuksia, joita tuli esille INTA-valiokunnan tilaamassa tutkimuksessa 2017 vuoden lopulta, joten olemme täysin linjassa tämän tutkimusten ehdotusten mukaisesti. Nyt kerron vielä teille pari asiaa. Ensinnäkin ihan vain esimerkkinä teille. Meidän pitää ottaa, olla paremmin yhteydessä PK-yrityksiin, koska niillä ei ole välttämättä kaikkia informaatiota, jota pitäisi olla markkinoille pääsystrategiasta. Ja tämän takia aloitimme tänä vuonna markkinoille pääsy teemapäivät. Älkää käyttäkö tätä äh, lyhentä se kuulostaa hululta, mad, mutta se on tällainen sarja vierailuja, joita teemme paikan päällä ei pääkaupungeissa, vaan pikemminkin alueilla, jotka, joihin tällaiset vientiongelmat liittyvät. Ja otamme yhteyttä siellä pk-yrityksiin ja selitämme niille suoraan, mitä niiden pitää tehdä, jotta voit hyötyä EUn avusta. Markkinoille pääsyn kohdan olemme toimineet Espanjassa, Tanskassa, sitten tämän vuoden lopulla mennään Alankomaihin kolmesta neljään maata on kohteena vuosittain ja pyrimme käymään kaikki EU-maat läpi. Nyt alussa sanoin, että Euroopan parlamentti voi tässä auttaa. Meidän täytyy kaksinkertaistaa jatkossa toimemme ja odotamme tässä kovasti teiltä apua. Miten te voisitte sitten meitä auttaa merkittävällä tavalla, että voidaan poistaa markkinoille pääsyesteitä? Ensinnäkin voitte auttaa meitä lisäämään tietoisuutta. Te olette yritysten kanssa, äänestäjien kanssa yhteydessä, vetoan teihin, antakaa heidän tietää, että meillä on tällainen markkinoille pääsy, kumppanuus heidän palveluksessaan. Se on auttanut tuhansia ja tuhansia yrityksiä jo nyt, joka vuosi. He voivat ottaa, ottaa yhteyttä meihin. Ja teillä on hyvin tärkeä diplomaattinen rooli myös Euroopan parlamentti, kun se matkustaa ympäri maailmaa ulkomailla. Sillä on valtavasti vaikutusta kumppanimaiden kanssa. Vie, viekää viestejä eteenpäin, kun menette Kiinaan, USAhan, Turkkiin. Kertokaa, että markkinoille pääsy meidän yrityksellemme on ykkösprioriteetti, koska kyse on työpaikoista, kasvusta ja kilpailukyvystä. Joten en halua antaa teille mitään kotiläksyjä, mutta mielestäni tämä on toiminut, toimi erittäin hyvin aikaisemmin työpaikassa, kun johdin kauppa- ja talousyksikköä Pekingin yksikössä. Siis perusviesti teille, huolimatta tästä monimutkaisesta kontekstista, joka vain tästä pahenee ja vaatii jatkossa huomattavia ponnisteluita, niin meidän yrityksemme voivat olla vakuuttuneita siitä, että EU on heidän rinnallaan tai niiden rinnalla, ja me jatkossakin tulemme viemään näitä esteitä alaspäin, kun muut niitä pystyttävät samaan aikaan. Kiitos. Thanks a lot. Uh, Kiitokset. Sitten Alessia Moska. This presentation... Kiitos tästä esittelystä. Se on oikein mielenkiintoinen. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin Teidän tekemänne työ pk-yritysten osalta on hyvin mielenkiintoista. Pitää paikkansa, että todellinen ongelma on se, että tulisi edistää sitä, mitä komissio ja Euroopan unionin instituutiot tekevät kaupan edistämiseksi nimenomaan pk-yritysten näkökulmasta. He eivät välttämättä ole tietoisia siitä työstä ja niistä eduista, joita näille yrityksille koituu EUn instituutioiden tekemän työn kautta. No sitten nämä teemapäivät markkinoille pääsyn kohdalla. Olisiko vielä muita välineitä, joita voitaisiin ottaa käyttöön, jotta tämän tiedonannon opit saataisiin levitetyksi? Toki me voimme välittää tietoa, voimme tehdä oman osamme, mutta on hyvin tärkeää, että toimitaan. Pelkät teemapäivät eivät riitä. Kun ajattelen omaa kotimaata, niin, niin siellä on hyvin erilaisia alueita, eri alojakin. Ei ole helppoa kattaa kaikkia näitä erilaisia aloja ja alueita pelkästään teemapäivien muodossa. Kysynkin, pohditteko muitakin välineitä, joita voitaisiin käyttää? No entäpä sitten lainsäädäntötyö, jota me täällä teemme? Meillä on aivan erityisesti kaksi hanketta. Investointien eh, screening, seulonta ja toisaalta julkiset hankinnat. Miten meidän täällä tekemämme työ liittyy siihen, mitä te teette, kun pyritte avaamaan markkinoita? Kiitos. Inna. Sí, gracias. Kiitos. Minäkin haluan kiittää tästä esityksestänne, tekemästänne työstä myös tietenkin. Pari kysymystä. Ensinnäkin on ihan totta, että Euroopan unionin edustustot kolmansissa maissa tekevät hyvää työtä, mutta ne voisivat auttaa vieläkin enemmän erityisesti PK-yrityksiä ratkaisemaan ongelmat, eh, joilla niitä on eh, esimerkiksi eh, tulliesteiden ja muiden kaupan esteiden suhteen maissa, joissa toimivat. Onko mahdollista tarjota kylliksi rahoitusta jotta voidaan tukea yrityksiä noissa kolmansissa maissa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Niin kuin monet muutkin täällä, minä olen kyllä ollut aika huolestunut siitä, että kun kauppasopimukset avaavat markkinoita, parantavat markkinoille pääsyä, niin samalla sitten monissa tapauksissa edustustoillamme ei ole kylliksi voimavaroja ähm, tuen antamiseen, joten mietinkin, että voisiko, voitaisiinko parantaa niiden äh, rahoitusta niin, että voisi, ja, ja voitaisiin kehittää ihan suunnitelma, että ne voisivat myös äh, toimia tällä alalla. Toinen kysymykseni, kyllä myös tiedonsaantia on parannettu, kauppapääosasto on tehnyt kovasti töitä, mutta luulen, että tästä huolimatta tiedon puute on vielä aika merkittävää monissakin yrityksissä liittyen näihin mahdollisuuksiin, jotka jo ovat olemassa. Joten mahtaisiko olla mahdollista jäsenvaltioiden kanssa ja niiden toimijoiden kanssa parantaa koordinointia niin, että käytettävissä olevia välineitä saataisiin entistä paremmin käyttöön. Pelkäänpä, että ensi vuonna analyysi kuulostaa aika samalta kuin tänäänkin, jos näin ei tehdä. Kiitos. Kiitokset. Sitten vielä omalta omasta puolestani tuossa yleisellä tasolla mainitsitte, että on 67 uutta estettä ja 45 on poistettu, eli mitä tästä jää sitten jäljelle? 22 uutta estettä kaiken kaikkiaan. Onko tämä volyymi ja tämä suuntaus edustava maailmanlaajuista kehitystä ajatellen. Toinen kysymykseni liittyy hiukan tähän. Minkälainen vaikutus Minkälainen vaikutus on Yhdysvaltain uuden hallinnon toimilla? Liittyykö tämä mahdollisesti sitten nämä toimet siihen, että muut maat reagoivat ja ottavat käyttöön omia uusia esteitä kaupalle. Mm, Kiinasta puhuitte, sanoitte, että joiltain osin asiat ovat sujuneet ihan hyvin ja toisilta osin keskustelua täytyy jatkaa. Mikä on yleinen ilmapiiri? Onko vuoropuhelu mahdollista? Onko tällaista avautumista vai onko tilanne edelleen pahasti jumissa? Thank you very much indeed. All of them very small. Kiitos. Mm, Pikkuruisia kysymyksiä kaikki. Kiitos niistä. Täytyy yhtyä pitkälti jo sanottuun. Ensin edustaja Moskan kysymykset. Haluaisin nyt heittää tässä täkyn teille. Me pyydämme jäsenvaltiolta 28 jäsenvaltiolta, kuka olisi kiinnostunut niin, että lähdettäisiin eri alueille jäsenvaltioissa äh, selittämään PK-yrityksille tilannetta. Italia ei halunnut olla tässä painopisteporukassa. Tämä ihan näin vaan meidän kesken. Tämä osoittaa myös sen, minkälaisia rajoitteita meillä on vastassamme. Meidän on käytettävä näitä äh, mahdollisuuksia, näitä tilaisuuksia jonkinlaisena mm, ponnahduslautana, jotta saamme lisää vaikutuksia. Meillä on alueellisia järjestöjä ja esimerkiksi kauppakamareita, joilla on vaikutusmahdollisuuksia PK-kentällä ja niiden tulisi olla läsnä näissä tapahtumissa. Me olemme jatkuvassa yhteydessä näihin tahoihin, jotta viesti todella välittyisi laajemmalle monet näistä kauppakamareista ja muista toimijoista esimerkiksi sisällyttää omaan viestintäänsä yhteydet meidän viesteihimme. Tämä on pieni asia. Markkinoille pääsyssähän kyse ei ole mistään äh, suuresta ja kummallisesta asiasta, vaan kyse on aivan näistä pienistä konkreettisista asioista. Toivomme, että ajan mittaan tämän pysyvän yhteyden kautta voisimme ulottua entistä laajemmalle Tietysti tiedotusta myös vahvistetaan. Meillä on tietoa täältä Brysselistä käsin välitettävänä PK-kentälle. Siellä on käytössä monia välineitä. Mutta varmasti tähänkin kyllä aikaa menee. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Rodriguez Pinheiro tästä puhui. Meillä on hyviä kokemuksia Espanjasta. Ja nämä ovat juuri tuosta ennen kesää. Sitten edustaja Moska, miten teidän tekemänne työ näissä aiheissa, jotka ovat niin sanotusti defensiivisiä, miten teidän tekemänne työ liittyy meidän työhömme? Tässä viittaisin kokemuksiimme, tai oikeastaan minun kokemuksiini Kiinasta aiemmassa työssäni. Kun kyse on investoinneista ja julkista hankinnoista Kiinassa, niin siellä meillä on paljon ongelmia. Kiinan korkeammalla tasolla on vaadittu sitä, että kun näistä kysymyksistä keskustellaan, niin, niin siellä esille nousee nimenomaan nämä kysymykset, investoinnit, julkiset hankinnat. Tällä pienellä keskustelulla on valtava merkitys, joka auttaa meitä tekemään oman työmme. Voin vain pyytää teitä lainsäätäjänä eh, toimimaan nimenomaan näin. Aivan niin kuin totesin, Euroopan parlamentti on äärimmäisen tärkeä tekemässämme työssä. Sitten edustaja Rodriguez Pinheiron esittämät kysymykset. Kiitos näistä kysymyksistä. Meillä on aivan konkreettisia esimerkkejä edustustoista ja viittaan taas tekemääni työhön Kiinassa – Meillä on kollegoita varsin paljon edustustoissa ja he tekevät työtä kauppa-aiheiden parissa. Sitten meillä on PK-yrityskeskus, jota EU rahoittaa. Se nimenomaisesti auttaa PK-yrityksiä tiedon saannissa markkinoille pääsyn osalta. Tietenkään jokaisessa maassa tällaista äh, keskusta ei ole, mutta se on vain yksi esimerkki tekemästämme työstä. kaikkien markkinoille pääsyn esteiden suhteen meillä on olemassa kumppanuus ja toteamme, että meillä on kollegoita edustustoissa, valtuuskunnissa, näissä yrityskeskuksissa ja siellä säännöllisesti, toistuvasti pohditaan nimenomaan näitä markkinoille pääsyn ongelmia ja kuinka ne voitaisiin ratkaista. Varmasti tätäkin mahdollisuutta tulisi hyödyntää paremmin ja osittain vastasinkin jo toisen kysymykseen. Kyse on kumppanuudesta. Asiantuntijoiden jäsenvaltioissa tulee tehdä läheistä yhteistyötä komission kollegoiden kanssa, jotta todella voidaan toteuttaa oikea strategia ja viedä sitä oikeaan suuntaan, kun esteitä poistetaan. No sitten puheenjohtaja, nyt siirrytään sitten ylemmälle tasolle. Teidän kysymyksenne ovat aina korkealla tasolla, joskus jopa ulottumattomissa – Kehitys, mitä nyt näemme, on tavallaan ollut tässä taustalla, kun sitten tämä suuri tyrskähdys Yhdysvalloista tuli. Puhumme nyt vuodesta 2017. Protektionismi ja tietyt ongelmat, jotka nyt ovat esillä esimerkiksi Kiinan kohdalla, ovat johtaneet siihen eh, tilanteeseen, joka nyt on koettu Yhdysvaltain tapauksessa. Yhdysvallat käsittelee tilannetta aivan äh, oikeutuksetta. Meillä on lukuisia kysymyksiä, ongelmia, joita tulisi käsitellä horisontaalisesti. Jos haluamme, että kaupan maailma voisi jälleen äh, rauhoittua ja vakaantua. Haluamme saada aikaiseksi merkityksellisen VTOn äh, uudistamisen, jotta todella voimme perehtyä ja puuttua niihin ongelmiin, jotka edessämme tällä hetkellä ovat. Onko tämä sitten yleinen suuntaus niin, että äh, esteitä olisi koko ajan enemmän ja esteitä olisi kaikilla? Äh, olisin taipuvainen sanomaan, että vastaus olisi kyllä. Domino-vaikutus on nyt käynnistynyt ja aivan niin kuin sanoin, meillä on kovat ajat vielä edessä tältä osin. Kiina on avainasemassa hyvin pitkälti, kun ajatellaan minkälainen ilmapiiri vallitsee kaupan maailmassa tulevina vuosina. Niin kuin tiedätte, me mielellämme tuemme Kiinan uusiutumis- ja avautumisprosesseja, mutta päivittäinen työ yritysten tasolla on vieläkin kesken ja avaamista, avautumista tarvitaan. Kiinan kanssa toimimme sitoutuneesti ja meidän tulee olla myös tiukkoina tarvittaessa, kun puolustamme markkinoille pääsytavoitteitamme. Tuloksiakin on saatu. Viittaan tässä hiljan järjestettyyn huippukokoukseen, joka järjestettiin heinäkuussa Kiinan kanssa. Markkino- markkinoille pääsyn elementit nyt ensimmäistä kertaa mainitaan keskeisenä painopisteenä tässä kahden välisessä poliittisessa Äh, julkilausumassa, joka kokouksen jälkeen annettiin. Voitte toki ajatella, että kyse on vain yhdestä paperista muiden joukossa, mutta kyllä nyt muutoksen tuliakin on havaittavissa. Mutta totta kai työsarkaa kyllä riittää. Kiitos. Thanks a lot. So... Kiitokset. Ehkä ikkuna on hiukan raollaan. Näin tämä Esityslistan kohta 21 on äh, saatu käsiteltyä ja siirrymme esityslistan kohtaan 22. Ad hoc valtuuskuntamme kävi Bangkokissa, Taimaassa 17.19. heinäkuuta. Kyse oli tiedonkeruumatkasta. Tiedätte, että olimme lykänneet neuvottelua ponnistelujamme Taimaan kanssa poliittisen äh, tilanteen vuoksi. Myös ihmisoikeusten suhteen äh, oli tiettyä huolta ja myös äh, DROI-valiokunnan edustaja oli paikalla. Meillä oli yhden päivän mittainen yhteisohjelmakin. Nyt pysyvä Taimaa esittelijämme edustaja Pust saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. <clears throat> Oui, merci, monsieur le président. Donc, comme vous l'avez... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä matka tapahtui 17.18. heinäkuuta. Es, pysyvänä esittelijänä olin, kävin Taimaassa se oli tällainen ad hoc vielä, niin kuin te sanoitte. Siellä oli myös oikeusvaliokunnan matka. Heidän tehtävänään oli tutkia ihmisoikeusongelmia. Omalta puoleltani tavoite oli selkeä. Haluttiin nähdä, minkälainen taloudellinen tilanne oli ja miettiä, miten jatkossa voitaisiin hoitaa kauppasuhteita maan kanssa. Omalta puoleltani noin kymmenkunta vierailua tehtiin ja haluaisin kiittää tässä erityisesti valiokunnan sihteeristön tekemää, sihteeristöä sen tekemästä työstä. Se teki todella mielenkiintoisen ohjelman. Nämä tapaamiset tapahtuivat tiettyjen johtohenkilöiden kanssa taloudessa, käyttiin kaupakamarissa, tavattiin henkilökalvastussa sijoituksista, sitten eri ministeriössä käytiin työministeriössä, kauppaministeriössä ja tietenkin poliittiset edustajamme tapasimme paikan päälle ja tietenkin EU-suurlähettilään myös tapasimme. Haluaisin muistuttaa siitä, että kaksi missiota oli meneillään samaan aikaan. En nyt puhu tässä ihmisoikeuksista, vaikka minulle selitettiin aika selvästi eri tasoilla, tai ei oikein ymmärretty, miten Taimaata EU-ssa oli kohdeltu, koska äh, Taimaahan asetettiin sellaisia kriteerejä, jotka eivät olleet käytössä joidenkin muiden maiden kanssa, jotka, joiden kanssa olemme laatineet jopa kauppasopimuksia. Sitten tästä aikataulusta, se oli tärkeä kysymys, nimittäin se tavallaan esti näiden kauppaneuvottelun jatkumisen. Montakin kertaa minulle todettiin, että parlamenttivaalit tapahtuisivat heti kuninkaan kruunaamisen jälkeen vuoden lopussa. Näitä se tapahtua, joten parlamenttivaalit pitäisi pitää ensi vuoden alkupuolella. Yleisessä kannalta katsottuna Taimaa on nyt Nasin puheenjohtaja vuoden loppuun asti ja kaikki talouden tärkeät toimet tämän toistivat, että sillä on tullut olemaan tärkeä rooli kaakkoisasiassa. Tällä hetkellä Eurooppa on neljännellä asemalla kauppasuhteessa Kiinan ja Japanin jälkeen ja mukana on myös muita maita, kuten Korea. Sektorit, jotka otettiin esiin, olivat robotiikka, farmaseutiikka, logistiikka, liikenne, samoin uusiutuva energia ilman, että unohdamme tietenkään ähm, autoteollisuutta, ilmailua. Airbusilla on siellä suuri merkitys ja sitten tietenkin myös alkoholi ja viinit. On tärkeää, äh, siellä on suuri tällainen taimaanlainen äh, taloudellinen strategia ja sen pitäisi edistää maassa kasvua ja he suunnittelevat hyvin tarkkaan eri sektorien toimintaa. Tässä on siis isot haasteet, jotka kohdistuvat koulutukseen ja joihinkin Euroopan yrityksiin. Myös erityisesti Airbus muun muassa ei ole epäröinyt sitä, että rakentaa oman koulutuskeskuksensa maahan, mutta koulutuksen liittyvät haasteet, kun syntyy myös uusia ammatteja, niin tästä tulee yksi tärkeä painopiste tulevina vuosina. Asia pitää pohtia. Sitten talouden toimijat, joita tapasimme vierailulla heidän on omalta puoleltaan vaikea ymmärtää eurooppalaisten vastentahtoista tällä hetkellä, koska Taimaalla on tavallaan hyvät suhteet kaikkiin. Se kuuluu heidän kulttuurinsa. Tämä koskee isoja aseellisia maablokkeja kuin USAtakin. Heidän kulttuurinsa mukana on tärkeää, että suhteet ovat tasapainossa kaikkien kanssa. Ja yksi puhekumppani esitti aika tiukkoja sanoja, joka järkyttikin minua. Ja hän sanoi, että jos ei tehdä yhtään mitään, niin Taimasta voi aikanaan tulla Kiinan protekto- protektoraatti. Kuitenkin Kiinan viranomaiset eivät todellakaan halua olla riippuvaisia suurvallasta, vaan haluavat tasapainoisen suhteen kaikkien suurvaltojenkin kanssa. Vielä lopuksi voisin sanoa, että taimaalaisten asenne on tällä hetkellä hiukan sellainen, että ei välitetä Euroopasta eurooppalaisena blokkina, ohitetaan tavalla se, tavalla se keskitytään kahdenkeskeisiin su- suhteisiin joidenkin maiden kanssa yksilötasolla. Joten tämä matka kyllä tavallaan rauhoittaa vahvisti näkemyksiä niin sen suhteen, mitä jo aikaisemmin olin sanonut täällä, että pitäisi alkaa nopeasti tekniset tutkailevat neuvostelut er, teknisellä alalla erityisesti, koska autoalalla tapasimme tällaisia startup-yrityksiä, jotka tekivät, valmistivat erityisesti sähköautoja. Ja sitten mitä tulee ilmailualaan ja laajemmin kohteollisuuteen, niin siellä kiinalaiset ja amerikkalaiset nimet jylläävät myös taimaalaiset. Ja näin ollen tulee olemaan hyvin vaikea, jos menetämme tässä liikaa aikaa, että vaikut, voimme vaikuttaa siellä vielä teollisuusstandardilla ja voimme saada käyttö, käyttöön otetuksi eurooppalaisia standardeja. Joten ehdottaisin valiokunnalle, komissiolle, eh, edustamme kautta, että mahdollisimman nopeasti aloittaisin tällainen eh, tutkiva työ, tutkitaan sen tilannetta, jotta mahdollisimman nopeasti voitaisiin olla operatiivisia sitten, kun vaalit, jotka on siis tarkoitus siellä pitää 2019 alkupuolella, on pidetty. Ja näin sitten heti vaalien jälkeen voitaisiin alkaa neuvottelut Taimaan kanssa paljon poliittisemmalla tasolla jo. Tässä minun viestini puheenjohtaja. Toistan vielä tämän vaikutelman, jonka sain kun ajatellaan tätä maantieteellistä kolkkaa maailmassa, jossa tilanne todellakin muuttuu varsin paljon. Se voisi olla nyt meille tilaisuus, mitä tulee kauppaan. Ja tästä, tämä on hyvin mielenkiintoinen vaihtoehto. Merci beaucoup. Uh, David Martin. Kiitokset. David Martin oli tämän valtuuskunnan jäsen juuri Roy valiokunnan edustajana. Ehkä haluat kommentoida. Kiitoksia. En oikeastaan ajatellut pyytää puheenvuoroa, mutta olen hyvin pitkälti samaa mieltä juuri kuulusta. Taimaa voi olla hyvinkin mielenkiintoinen kauppakumppani. Vapakauppasopimus hyödyttäisi varmasti molempia osapuolia. Kuitenkin olen täysin samaa mieltä siitä, että muodollisia neuvotteluja ei voi käynnistää ennen kuin paitsi vaalit on pidetty, myös hallitus muodostettu Taimassa. Olen kuitenkin äh, pysyvän esittelijän kanssa täysin samaa mieltä siitä, etteikö voitaisi tällä välin äh, järjestää teknisiä kokouksia. Kyllä maan hallinto äh, toimii aivan normaalisti ja näyttää olevan hyvinkin tehokas. Eli kyllä teknisiä, epävirallisia neuvotteluja ja keskusteluja voidaan jo käydä, mutta teknisesti vapakauppasopimusta ei voi somia ennen kuin Taimaa on osoittanut, olevansa demokratia mitä ihmisoikeuksiin tulee, niin Taimaa on toteuttanut parannuksia esimerkiksi sosiaalisten oikeuksien, erityisesti työoikeuden alalla, mutta tiettyjä ihmisoikeushuolia on edelleen esimerkiksi ilmaisuvapaus, mutta yleisesti olen kyllä ihan samoilla linjoilla äsken kuulusta. Kiitos. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä? Eipä näitä olevan komissiostakaan ketään ei ole paikalla. Oh, please. Olkaa hyvä. No, minä en ole mm, kuullut tästä yhtään mitään, en edes tuon virkamatkan ohjelmaa. Voitaisinko se jakaa meille muille? That's no problem. Aivan varmasti. Yleensähän näin tehdäänkin ja tehdään näin myös tässä tapauksessa. Hyvä. From the commission, please komissiolta. Yes, thank you. Thank you. Good morning. And just maybe... Kiitos, hyvää huomenta. Kenties muutama lisäys ja kommentti, jotka ovat neuvoston päätelmien kanssa linjassa. Me olemme nyt siis uudelleen ottamassa yhteyksiä Taimaahan. Meillä oli kauppa- ja investointikysymyksiä käsitellyt kokous. Sellainen järjestettiin myös vuosi aikaisemmin ja sitten IP vuoropuhelua käydään myöhemmin tässä kuussa. Eli näitä teknisiä keskusteluja kyllä on käynnissä. Ja sitten heinäkuun alkupuolen kokouksen rinnalla käytiin myös alustavia keskusteluja niistä mahdollisuuksista, joita olisi ottaa käyttöön vapaakauppasopimus. Paljon työtä on vielä tehtävänä ennen kuin nämä neuvottelut voisivat jatkua. EUn kauppapolitiikkakin on kehittynyt aika lailla viimeisten neljän vuoden aikana, kun nämä neuvottelut ovat olleet jäissä. Kyse on avoimuudesta, laajuudesta ja niin edelleen. Eli käytiin aika laajoja keskusteluja näistä kysymyksistä. Työryhmät kuitenkin kokoontuvat säännöllisesti. En usko, että tietyt tekniset kysymykset voitaisiin täysin irrottaa poliittisista keskusteluista. Me noudatamme neuvoston päätelmiä sen jälkeen, kun vapaat demokraattiset vaalit on järjestetty ja on saatu siviilihallitus maahan, niin sen jälkeen voimme sitten toiminnan käynnistää. Muutoksia toki on tapahtunut, mutta emme usko, että ennen ensi kevätä tai kesää saadaan tällaista uutta siviilihallitusta virkaan. Toki alustavaa tunnustelua teemme, mutta tavallaan meihinkin nämä neuvoston päätelmät kyllä liittyvät ja rajoittavat toimintaamme. Kiitos tiedoista. Edustaja Pust, haluatteko vielä tehdä päätelmät? Ei. Joten äh, näin äh, Esityslistan kohta 22kin on saatu käsiteltyä ja komission jäsenen aikataulun vuoksi keskustelu hänen kanssaan eli kohta 23 alkaa noin kello 11, ehkä hiukan ennen, joten keskeytämme kokouksen 10.55 asti.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

Perfect. Uh, dear colleagues. Hienoa. Kollegat, nyt onkin hienoa, että komission jäsen Malmström on täällä vieraanamme. Aika kuuma aihe meillä käsitteellä, eli komission puheenjohtaja Junckerin ja Yhdysvaltain presidentti Trumpin tapaaminen, joka liittyy Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kauppakiistaan. Komission jäsen, minä annan teille nyt heti puheenvuoron. 10 minuuttia, sopiiko? Olkaa hyvä. Chair, honorable. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Toivottavasti teillä oli mukava kesä. Ja on hienoa nähdä teitä taas ja kiitän siitä, että heti näin kesätauon jälkeen sain tilaisuuden tulla teille puhumaan EUn ja Yhdysvaltain välisestä kokouksesta, joka järjestettiin heinäkuun lopussa. Sain tosiaan olla puhe, puheenjohtaja Junckerin mukana Washingtonissa ja tehän tiedätte, missä, mikä konteksti tässä oli kyseessä. Aika vaikea hetki. Presidentti Trump oli käyttänyt aika kovia sanoja Euroopan unionia vastaan. Kyse oli teräs- ja alumiinitulleista, jotka Yhdysvallat oli langettanut paitsi meille myös muulle maailmalle. Ja samoin sitten oli aika akuuttikin riski sille, että että autot ja auton, autoille ja auton osille langetettaisiin tullit. Me pyrimme nyt sitten rauhoittamaan tilannetta ja pyrimme siihen, että asiat saataisiin ikään kuin positiivisemmille raiteille, koska tilanne oli eskaloitumassa. Mehän otimme sitten käyttöön vastatoimia näille teräs- ja alumiinitulleille ja edelleen pohdimme mahdollisia vastatoimia siinä tapauksessa, että autoille ja auton osille Yhdysvallat todella ottaa tullit käyttöön. Eli me olemme valmistautuneet toimiin ja jos Yhdysvallat toimii, niin toimimme mekin. Kiista autotulleista aiheuttaisi kyllä autoteollisuudellemme monissa eh, Euroopan unionin maissa suuria suuria ongelmia paitsi eh, autovalmistajamaissa myös muissa maissa, joissa esimerkiksi auton eh, osia valmistetaan. 51 miljardia vuodessa on autovientimme arvo kävimme kuitenkin Trumpin ja hänen äh, timinsä kanssa rakentavan keskustelun äh, valkoisessa talossa. Oli koko joukko ministereitä mukana äh, neuvotteluissa ja me sovimme siitä, että korkean tason työryhmä perustetaan, työryhmä, joka pyrkii saamaan asiat myönteisille raiteille. Minä ja Robert Lighthizer Yhdysvaltain puolelta olemme, johdamme tätä työryhmää. Tapaamme piakkoin täällä Brysselissä, kun hän ja hänen tiiminsä tulevat tänne neuvottelukierrokselle. Ja me päätimme, että pyrimme tarkastelemaan mahdollisuuksia saada aikaan kauppasopimus, joka keskittyy teollisuustuotteisiin. Me totesimme Euroopan unionissa olevamme valmiita nolla tariffeihin kaikkien, huomenta, kaikkien teollisuustuotteiden osalta vastavuoroisesti, jos Yhdysvallat suostuu samaan ja että tämä todella rajoitettaisiin teollisuustuotteisiin, ei maatalouteen eikä julkisiin hankintoihin ainakaan nyt tässä vaiheessa. Eli pienempi, mutta tärkeä sopimus, joka hyödyttäisi vastavaroisesti molempia osapuolia, EUta ja Yhdysvaltoja. Samoin sovimme tässä yhteydessä siitä, että helpottaisimme energia-alan yhteistyötä. Maat, jotka haluaisivat tuoda kaasua Yhdysvalloista, eivät helpolla saa tätä varten lupaa. Tämä tietenkin johtuu siitä, että kaikki jäsenvaltiot tekevät päätöksensä itse, mutta jos haluaisivat tuoda kaasua Yhdysvalloista, niin tämä olisi aika vaikeaa. Ja tällaisen puitosopimuksen kautta olisi helpompi saada aikaan nämä lisenssit, luvat niille maille, jotka haluaisivat Yhdysvalloista kaasua tuoda. Sitten osa neuvottava yksi osa neuvotteluja ja toinen osa olisi sitten, että katsottaisiin, voitaisiinko tehdä yhteistyötä vapaaehtoiselta pohjalta tämän sopimuksen ulkopuolella liittyen esimerkiksi standardeihin, kemialliset aineet, lääkkeet, muun muassa. Valmistelutyöt ovat pitkällä ja mepä katsomme, mitä voitaisiin tehdä. Jotkut asiat tulevat olemaan helposti ratkaistavissa, toiset vähemmän helposti. Ja pyrimme nyt keskittymään niihin, joissa nopeita tuloksia voidaan saada aikaan. Sovimme myös molempien tai presidentin ja puheenjohtajan nimissä, että että kumpikaan osapuoli ei ota uusia tulleja tai tariffeja käyttöön. Tarkoituksena on tietenkin nyt se, että tässä työn mittaan konkreettisestikin päästään siihen, että Yhdysvallat luopuu teräs- ja alumiinitulleistakin. Ja jos tähän päästään, niin me olemme tietenkin valmiit luopumaan omista vastatulleistamme samalla hetkellä. Toivon, että tämä voi myös olla osa tuota sovittavaa pakettia. Sovimme myös siitä, että teemme tiivistä yhteistyötä työtä keskenämme, mutta myös muiden halukkaiden kumppanien kanssa VTOn uudistamiseksi, liittyen muun muassa teolliset tekijänoikeusvarkaudet, teollisuuden avut, kilpailua vääristävät valtion tuet ja muut tuet. Tätä työtä on jo alettu tehdä ministeritasolla. Japanin kauppaministeri Seko, Lighthizer, suurlähettiläs ja minä olemme aloittaneet tämän työn ja katsomme, minkälaisia ehdotuksia voisimme tehdä uusista VTO-säännöistä. Tietenkin tarvitsemme sitten nämä muut jäsenet tähän mukaan, mutta jos EU, Yhdysvallat ja Japani jo voivat tehdä ehdotuksia, niin tämä olisi merkittävä avaus. Ja kun nyt ajatellaan tätä keskeistä haastetta, eli sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistamista, niin työ on siis alkanut tapaamme. Tässä kolmikannassa myös syyskuussa tästä sovittiin korkeammalla tasolla Trumpin ja Junckerin kesken siis. Ja me toimimme nyt hyvässä uskossa tuon annetun julkilausuman mukaisesti. Olemme käynnistäneet rakenteet ja olemme valmiina. Olemme tehneet selväksi ja sanon tämän nyt teille, että me emme suostu neuvottelemaan ase ohimolla. Tärkein on sisältö ja sisältöön keskitymme korkean tason työryhmällä on poliittinen mandaatti. Me tulemme nyt tekemään suosituksia jatkosta ja ennen kuin aloitamme itseasialliset neuvottelut, tarvitsemme mandaatin jäsenvaltioilta. Työ on tosiaan siis alkanut jo kesällä ja jatkuu syyskuun alkupuolella. Ja tämä on todella nyt tilaisuus tämä tilaisuus meillä on tehdä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa saadaksemme aikaan äh, käänteen äh, myönteiseen suuntaan. Äh, tämän olemme kansalaisillemme velkaa. Meidän täytyy saada aikaan myönteinen käänne. tähän tilanne eskaloitui oikeastaan päivä päivältä. Ja minä todella mielelläni tulen jatkuvasti pitämään tämän valiokunnan ajan tasalla siitä, miten asiat kehittyvät. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsen. Nyt minä käytän puheenvuoron ei puheenjohtajan ominaisuudessa, vaan pysyvänä EU-Yhdysvallat esittelijänä ja minäpä jatkan saksan kielellä. Komission jäsen, mielestäni tuo teidän viimeinen huomionne on ihan oikea. Siis se, että keskustelu yhteys on jälleen avattu, on merkittävä menestysaskel. Maailma on globaalistunut, meillä on globaaleja arvonlisäketjuja ja näin ollen kaikki olemme toisistamme riippuvaisia. Meidän täytyy kaikkien puhua eh, toinen toisellemme ja mielestäni eh, tuo huippukokous, johon tekin osallistuitte, oli tässä hyvä avaus. Kuitenkin eh, viisi huomiota, jotka arvioivat tuota tulosta, jonka aikaan saitte ehkä jossain määrin kriittisesti. Ensinnäkin, me olemme todenneet, että me olemme valmiit tekemään myönnytyksiä niin kauan kuin terässä tullit ja terässä ja autotullikysymys eivät ole poissa päiviltä. Kuitenkin molemmat ovat edelleen ajankohtaisia. Terästullit, myös alumiinitullit ovat edelleen voimassa ja uhka, joka kohdistuu autoteollisuutemme ja sille langetettaviin tulleihin, on edelleen olemassa sekin. Nythän on vasta neuvottelu mandaattihaussa teollisten tuotteiden suhteen. Ja Euroopan parlamentti suhtautuu tähän kyllä erittäin, erittäin kriittisesti, että me teimme myönnytyksiä ennen kuin olemme Yhdysvalloilta saaneet selkeän signaalin siitä, että se ei tule auto tulleja ottamaan käyttöön. Toiseksi, Yhdysvallat ehkä keskittyy vain tulleihin ja komission jäsen VTO neuvottelut, jotka tulleja koskevat, ovat ajat sitten johtaneet kansainväliseen sopimukseen. Siksi minä en ymmärrä ollenkaan, että Yhdysvaltain presidentti pitää tätä niin epä reiluna. Toiset elementit, jotka meille olisivat tärkeitä, esimerkiksi julkiset hankinnat ja palvelut, unohdetaan ihan kokonaan. Muistuttaisin vielä siitä, että Yhdysvallat on 50 miljardin dollarin ylijäämäinen, mitä palveluihin tulee. Ja 80 miljardia lisenssi- ja patenttimaksuja, eli siksihän he VT on halusivatkin, ei niinkään tullien vuoksi, vaan muiden alojen vuoksi, eikä tähänkään ole vielä minkäännäköistä vastausta tai ratkaisua tulossa. Kolmanneksi yhteistyö standardien alalla ja oikea, ja TTIP-neuvotteluissa käytiin itsekin paljon energiaa juuri tähän kysymykseen, mutta Aika ongelmallistahan tästä tuli, kun meillä on erilaiset eh, standardit kilpailun vuoksi, mutta myös siksi, että meillä on erilainen kuluttajan suojataso ja erilainen varovaisuusperiaate käytössä. Siksi en näekään, että me voisimme mitenkään eh, heikentää EUn eh, kantaa, mutta tietenkin jos edistystä saadaan aikaan, niin hyvä, niin neljänneksi, neljäs kritiikki, niin kyllä VTOta on uudistettava on edistyttävä VTO-uudistuksessa sen toimivallan suhteen, kiistojen ratkaisumenettelyn suhteen ja myös VTOn toimintakyvyn suhteen. Kyllä, kyllä. Mutta emme me voi käynnistää vain sellaisia uudistuksia, jotka sitten kohdistuvat negatiivisesti muihin VTO-kumppaneihin. Meidän täytyy omat intressimme toki integroida vto uudistusprosessiin ja se, että Yhdysvallat nyt juuri maanantaina – totesi, että se ei hyväksy kiistojenratkaisutuomioistuimen tuomarin uudelleen nimitystä, niin ei tämä kyllä mielestäni luottamusta Yhdysvaltoihin ainakaan lisää tässä vaiheessa. Viides seikka, niin Trumpin strategia hajoita ja hallitse ei saa johtaa menestykseen. Ei voi olla niin, että pelastautukoon ken voi. Eh, ei, vaan tarvitaan yhteinen, vahva eurooppalainen kanta, joka perustuu sääntöpohjaiseen yhteistoimintaan. Tämä täytyy kyllä keskusteluissa tehdä oikein selväksi. Kiitokset. Tämä oli Bernd Lange, esittelijä. Ja nyt jatketaankin sitten sitten eh, jäsenten kysymyksillä. Ensimmäisenä EPP, Godelive, Kristal Trovold. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa vieraaksemme komission jäsen. Pahoittelen, että tulin melkein myöhässä paikalle, mutta kävin juuri neuvotteluja Marokosta, Länsi-Saharan tapauksesta ja tilanteesta, joka on aika vaikea sekin. Kyllä tiedätte oikein hyvin. Pahoittelen, että tulin myöhässä, mutta tässä tämä johtaakin minut ensimmäiseen kysymykseeni. Maailmamme, niin kuin kaikki tiedämme, muuttuu päivä päivältä ja kysynkin nyt itseltäni, että seuraammeko me Euroopan unionin strategiaa, joka tekee meistä erityisiä, kun näitä eri rakennuskohteita tai rakennuspalikoita on niin kovin monia. Mm, minä ehkä pidän toimintaamme tai, tai tätä linjausta aika epärealistisena kuitenkin. Maailmamme muuttuu jatkuvasti ja meidän täytyy olla hyvin tarkkoina, ettei käy niin, että me eristäydymme sitten loppujen lopuksi aivan täysin. Äh, tämä äh, kommenttini perustuu myös havaintoihin, joita tein juuri keskisessä Aasiassa. Eli periaatteellisin kysymykseni onkin nyt ehkä se, että pitäisikö meidän kauppapolitiikka saamme kuitenkin nyt perustaakin ne toimet ihan uudelle pohjalle. Toinen kysymykseni on aika mm, selvä: Miten Yhdysvaltain kanssa pääsee eteenpäin ja voi edistyä, kun joka päivä tulee ihan, ihan erilaisia ristiriitaisia viestejä, riippuen siitä, kenen kanssa puhuu Yhdysvalloissa, niin tulee ihan erilaisia viestejä ensinnäkin, ja sitten taas huomenna kaikki onkin ihan toisin. Miten ihmeessä tuollaisen tahon kanssa voi käydä neuvotteluja, sitä minä en ymmärrä. Ja kolmas kysymykseni, Nafta? Jos kuulemani nyt pitää paikkansa, niin Kanada olisi enemmän tai vähemmän eristäytynyt ainakin kahden kumppanin suhteen. Onko tällä vaikutusta sitaan? Kiitoksia sitten Alessia Moska ja SD. Haluan kiittää komission jäsentä ja toivottaa teille oikein hyvää syksyä ja tehkää hyvää työtä tulevien kuukausien aikana. Kun muistamme, että kauppatapaamisen ansioksi on luettava ainakin se, että nyt eskalaatio saatiin pysäytetyksi. Minäkin haluaisin eh, painottaa tiettyjä seikkoja, jotka jo nousivat kollegoiden puheenvuoroissa esille. Ensinnäkin tämä Executive Working Group, joka on saanut jo tuloksiakin aikaan. Muistutan itselleni ja kaikille, myös komissiolle, että parlamentin täytyy olla mukana tässä prosessissa. Te tämän mainitsitte. Meille on hyvin tärkeää, että meillä on riittävät elementit, jotta voimme seurata tätä työtä, jota nyt tehdään. Me annamme jäsenvaltioille poliittisen mandaatin ja parlamentin on, parlamentin on oltava mukana toimijana tässä prosessissa. On tiettyjä seikkoja, joita ei voida erottaa tästä prosessista ja halusin korostaa tässä kahta seikkaa. Ensinnäkin, kun ajatellaan kansainvälisiä foorumeita ja niiden toimintatapaa, niin edelleenkin meillä on aivan valtava epäselvyys suhteissamme Yhdysvaltoihin. Eli miten operatiivisesti voimme tätä työtä tehdä esimerkiksi VTOn puitteissa, kun nimityksissä on näitä aukkoja. Ja sitten kun ajatellaan keskusteluja, joita nyt haluamme jatkaa kumppaneidemme eh, kanssa, niin tämä on yksi keskeisistä seikoista. Ja toiseksi Yhdysvaltain suhtautuminen Pariisin sopimukseen ja osallistuminen siihen. Kansainvälisesti tehdään työtä ja työ jatkuu ympäristökysymyksissä ja ilmastonmuutosasioissa. Tämä on kuitenkin valtava este niille mahdollisuuksille, joita meillä on, jotta voisimme käydä todella hedelmällistä vuoropuhelua näistä asioista. Eli haluaisin ymmärtää, miten voisimme jollakin tavalla painostaa, jotta työ tähän suuntaan etenisi. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Viime päivinä ja tämän aamun aikana New York Timesista luin tietoja, että nyt suhtautuminen olisi Trumpinkin hallinnossa muuttumassa, kun kyse on kiintiöistä ja kaupan rajoituksista. Ja tämä johtuisi yhdysvaltalaisten työntekijöiden paineesta. Eli tämä tariffit epäsuorasti vaikuttavat kielteisellä tavalla myös yhdysvaltalaisiin työntekijöihin. Miten tämän tyyppi tyyppiset reaktiot voisivat auttaa niin, että pääsisimme tästä tilanteesta eteenpäin eh, parempaan suuntaan. Meillä on kuitenkin vielä hyvin monimutkaista työtä tehtävänä, aivan niin kuin kollegat jo totesivat. Eh, presidentti Trumpin hallinto on hyvin eh, epäselvä toiminnassaan. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komission sen, että tulitte vieraksemme. On ihan hyvä voida esittää kriittisiä kysymyksiä, koska tästä on niin paljon nyt julkisuudessakin puhuttu. Teillä ei ole mandaattia. Te ja myös Juncker touko- ja kesäkuussa totesitte Euroopan parlamentissa, että ennen uusia neuvotteluja, ajatellen myös TETI-prosessia, on kysyttävää parlamentin mandaattia. En näe myöskään mandaattia jäsenvaltiolta, kun äh, vertailen Ranskan ja Saksan valtiovarainministerien äh, kommentteja, niin äh, Ranskan ministeri sanoi, että aseohimolla ei neuvotella kertakaikkiaan kollega Moska on aivan täysin oikeassa. Euroopan parlamentti pitää tiukasti kiinni siitä, kun meillä on niin paljon kokemusta menneisyydestä, että meidän on voitava vaikuttaa, koska kansalaiset aivan oikein odottavat sitä, e, minkälaista uutta transatlanttista kauppapolitiikkaa ja yhteistyötä on tulossa. Ja se, että nyt aiotaan solmia sopimus, joka koskee vain teollisia tuotteita, entäpä ympäristöstä standardit, sosiaaliset standardit, TTIP-prosessin mittaan tuli aivan selväksi, että Euroopan unionin äh, kansalaiset äh, eivät halua liuskekaasua esimerkiksi, äh, eivät salli frakkausta. Ja entäpä nyt sitten geenimanipuloitu soija. On jo luvattu, että sitä saa tuoda EU-hun. Minnekä se sitten päätyy? Ja sitten esimerkiksi vasta tullien vuoksi Yhdysvallat ei enää voi viedä näitä tuotteitaan Kiinaan ja haluaa nyt sitten tietenkin tuoda ne Euroopan unioniin, joten mietimmekö me monenvälisessä kaupassa perusteltuja intressejämme ja mitä vaatimuksia esitämme Trumpille ja miten tämä korkean tason työryhmä Executive Working Group äh, nyt aikoo toimia. Entäpä muut äh, VTO-jäsenet? Miten ne voivat antaa panoksensa VTO-uudistukselle? No. Kiitokset ja seuraavaksi Maria Arena. Ähm. Kiitoksia. Ennen lomaa olimme hyvin hämmästyneitä siitä, mitä tapahtui. Ja varsinkin kun te tulitte tänne Rova Malmström, niin sanoitte, että te koskaan neuvottelisi uhan alla ilmeisestikin Juncker ja herra Selmayer, koska herra Selmayer eh, oli, näkö, oli ilmeisesti tämän, tässä pääneuvottelijana, niin hänellä ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia neuvotella uhanalla. Joten ensimmäinen kysymys, mikä näiden neuvottelujen status oikein on? Joka kerta kun teiltä kysyy uudesta tilanteesta neuvottelusta. Sanotte, että teillä ei ole mandaattia. Te, TSTn kanssa, että sanoitte, että te ei keskustella tästä, koska ei ole mandaattia. Ja tässä asiassa sitten taas ilmeisesti teillä on minkälaisia ongelmia neuvotella ilman mandaattia. Siis mikä on todellinen asema näillä virallinen asema näillä neuvotteluilla. Sitten toinen kysymys, missä roolissa herra Selmaer oli pääneuvottelijana eikä pääosasto, kauppapääosaston henkilöt, joilla kuitenkin on tietty päätösvalta asiassa, joten haluaisin tietää, mikä tämän henkilön virallinen rooli näissä neuvotteluissa oli. Sitten kolmas kysymys, niin kuin tekin sanoitte, ei neuvotella siis uhan alla. Minkälaisia takeita te olette sitä saaneet? saanut tarifeista, tulitarifeista, mutta myös siitä, että USA purkaisi monenkeskisyyttä. On hiukan sellainen vaikutelma, kun neuvotellaan, että Trumpilla on kaikki ässät valtit käsissään ja EU vaan kumartelee hänen vaatimuksilleen. Kansalaiset ovat täällä todella kriittisiä TTIP-sopimuksen suhteen ja lähestymistavan suhteen, joka on kovinkaan avointa toimintaa toivottavasti pystytte vakuuttamaan kansallisesta lähestymistavasta näissä neuvotteluissa. Tässähän tämä tapahtui täysin opakilla tavalla suhteessa parlamenttiin, mutta myös ajatellen kansalaisia. Mielestäni kyllä ihmiset ansaitsevat selityksiä. Kiitos. Joachim Schuster. Kiitokset sitten Joachim Schuster. Kiitos paljon. Täällä on jo sanottu, mutta kyllä minäkin olen aika äh, hämmästynyt, että näin vaan sitten aloitetaan äh, keskustelut. Ei ole neuvotteluja edes aloitettu, mutta Yhdysvalloille on annettu jo ties mitään myönnytyksiä, vaikka Yhdysvallat ei edes ole luvannut vielä luopua omasta uhastaan. Eli me kyllä teemme myönnytyksiä jopa maatalousalalla, jota ei pitänyt ottaa mukaan tässä ollenkaan. Mikäs meidän keskipitkän aikavälin strategiamme oikein on? Mihin me oikein pyrimme? Meistä tulee Trumpin syli koira tätä menoa. Äh, hän yrittää äh, todella jakaa koko maailman ja tätä kautta sitä hallita ja saada Yhdysvalloille etua. Ja me pelaamme täysin hänen pussinsa tällä hetkellä. Ei edes puhuta meille tärkeistä asioista, vaan ainoastaan äh, niistä asioista, joista Yhdysvallat haluaa puhua. Mielestäni tämä on vastaan kaikkea sitä, mitä komissiokin on tähän asti sanonut ja luvannut. Ja Mihin, mitä teidän mielestänne tässä neuvottelumandaatissa sitten pitäisi olla mukana? Vaiko ne asiat, mitä, mistä Yhdysvallat haluaa keskustelua, vai ehkä vähän muutakin, kun te sanoitte, että jossain vaiheessa on lyötävä lukkoon neuvottelumandaatti. Yleensähän neuvottelumandaatista sovitaan ennen keskustelujen alkamista, mutta mitä teidän mielestänne sitten tähän neuvottelumandaattiin tulisi sisältää oikein? McClarkin for the... Emma McClarkin, ECR. Me, Commissioner, um, I was given separate timings for this. That... Anteeksi, komissaari, sai tässä eri puheenvuoron. No niin, varmasti kollegat tässä jo kävivät suurin osan kysymyksistä läpi. Olemme kaikki hämmästyneitä siitä, mitä kesällä oikein tapahtui. Minua haluatteko te tutkia tätä nollatariffiesteitä, joihin ilmeisesti USA ja Trump pyrkii? Onko teillä aikataulua neuvotteluille ja tulemmeko me näkemään sen, että terästariffit poistetaan. Anne-Marie Mineur. Kiitokset sitten Anne-Marie Mineur. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Täysistunnossa kun keskusteltiin 29. toukokuuta, komissaari Malmström puhui VSN alumiini- ja teräsektorin tarifeista ja EUn e reaktiosta. Hän sanoi silloin kirjallisesti Romastamme, että tietenkin jos ryhdymme neuvottelemaan, niin silloin pitäisi olla mandaatti, joka on annettu neuvostosta komissiolle. Nyt ensimmäinen kysymys. Nyt on neuvoteltu ja te olette tehneet myönnytyksiä. Saiko, tuliko tämä mandaatti neuvostolta ja millainen sitten oli, jos oli näitä, näitä hyväksy, myönnytyksiä tehtiin? joita ei pidetty hyväksyttävinä. Mitä tapahtui komissiossa, että, e- e- että yhtäkkiä komissio suostui neuvostolan uhan alla tavallaan? Sitten 2015 Euroopan parlamentti vaati avoimia TTIP-neuvotteluja, joiden piti johtaa vapaakauppasopimuksen, jossa oli korkealaatuiset elintarvikestandardit ja pidettäisiin kiinni äh, varovaisuusperiaatteesta, jotta se on huomioon ilmastokysymys. Sitten kun raportoitiin tästä, niin kyllä huomataankin, että komissio pyrkii nolla tarifeihin ja nolla äh, ei tarifiesteisiin. Nämä kaksi asiaa, niitä ei voida erottaa toisistaan. Sitten minkä mandatin pohjalta Euroopan parlamentti on mandatin mukaan herra Junkka näitä myötyksiä tehnyt miksi hyväksytään soijan tuonti USAsta, kun tiedetään, että 90 prosenttia soijasta USAssa kasvatetaan, tai sitä on geenimuunneltua ja sitten kuljetus on myös raskasta ympäristölle ja meillä olisi eurooppalaisiakin vaihtoehtoja äh, palkasveja ja kotimaista soijaa. Mihin komissio aikoo ryhtyä, että voidaan edistää äh, oman soijan käyttöä? Sitten nestemäistä kaasusta, usein, iso osahan tästä tulee liuskakaasusta ja miten tämä sitten taas liittyy meidän ilmastotavoitteisiimme. Oikein point. Very much, uh... Kiitos. Kaksi minun kysymystäni on noussut jo esille, sen takia en lähde niitä toistamaan. Sanon vain, että autotariffit ja VTO-tuomarit. Kiitos. Really precise and short tarkka, lyhyt kysymys. Sitten Inma. Muchísimas gracias, komissaria, por... Kiitoksia puheen komissaari, että tulitte tänään paikalle kokoukseen. Niin todellakin nyt olemme paljon paremmassa tilanteessa kuin vielä heinäkuussa oli tilanne, koska tämä kaupallinen tilannehan haittaa. Kaikki aina on parempia saada aikaan vuoropuhelua. Tätä kautta ainoastaan voidaan ratkaista ongelmia, mutta minua huolestuttaa tässä kaksi asiaa, jotka liittyvät neuvotteluolosuhteisiin ja miten nämä neuvottelut sitten kehittyvät yleensä. Olemme aina puolustaneet kaupapolitiikkaa, näinhän EU on tehnyt. Tässä halutaan parantaa kauppaa ja se viedä eteenpäin omia periaatteita. Me pitää saada tällaista luottamusta kaikkien neuvottelukumppanien kanssa. Siksi on laadittu tietty toimintatapa ja sitä hän täällä puolustetaan. Puolustamme näitä arvoja, joita meillä EU:ssa on. Minä olen sitä mieltä, että kun jätetään keskustelun ulkopuolelle tärkeä kysymys, joka esimerkiksi julkiset hankinnat. Me hyväksymme tällaisen Buy America-periaatteen, emmekä lyhdy neuvotteluun niin, että haluamme mukaan myös julkiset hankkeet ja sama koskee palveluita. Ymmärrän kyllä tämän sojakysymyksen, mutta mietin tässä, itsekin viittasta tähän asiaan, että ei voida säilyttää perusteltua alumiinitullijärjestelmää samalla kun uhataan autoteollisuutta, mutta emme myöskään voi hyväksyä sitä, että lisätään soijan tuontia USAsta, emmekä ota huomioon sitä, mitä tapahtuu esimerkiksi mm, kaltusalalla Tonikalan kohdalla USAssa. US Täällä kalastajat saavat vähemmän tukia, emmekä USAankin pitäisi noudattaa VTOn sääntöjä. Sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy näiden neuvottelujen kulkuun puhuttiin kestävästä kehityksestä. Mehän olemme aina puolustaneet tällaista lukua kestävästä kehityksestä enkä tiedä miksi tämä nyt on mainittu, mutta minusta tuntuu siltä, että kyse ei ole vain siitä, että käymme kauppaa, vaan myös missä olosuhteissa näitä palveluita ja tavaroita tuotetaan. Ja tältä kannalta katsottuna, kun neuvotellaan Trumpin kanssa, joka on rikkonut parhin ilmastosopimuksen tai sopimusta vastaan, eikä hän puolusta sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta ja tiedämme kyllä, miten me kohtelee naisia. Miten me selitämme sen, että puolustamme oikeudenmukaista kauppaa USA kanssa, jos emme pysty ottamaan näitä kysymyksiä Kiitoksia mukaan neuvotteluihin. Kiitoksia. Yes, uh, Pedro Silva Pereira. Kiitokset uh, sitten Silva Pereira. Obrigado. <clears throat> Obrigado, presidente. Uh, Senhora comissária, primeiro... Um- Puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Ensin poliittinen kommentti. Meidän on oltava tietoisia siitä, että Euroopan unionin ja Euroopan hankkeen tilanne on nyt sellainen, että siihen kohdistuu melkomoinen hyökkäys. Yhdysvaltain hallinnon ensipäivistä äh, lähtien tämä on näkynyt. Ensin TTIP-neuvottelut, sitten nämä teräs- ja alumiinitullit ja nyt uudet uhat, jotka kohdistuvat autosektoriin. Tämä poliittinen viesti heikentää transatlanttista yhteistyötä väistämättä. Puolustus alan tilanne, Brexitin tukeminen ja eurooppalaisten valtioiden yhteisen rintaman hajottaminen. Komission jäsen, me emme voi toimia niin, että eh, Yhdysvaltain ja Trumpin hallinto tässä viime kädessä voittaa. Kun tämä parlamentti käsittelee vastatoimia kauppapolitiikassa Yhdysvaltoja vastaan ja kun nyt kyse on tämän asenteen kehittämisestä, niin Euroopan parlamentin mukanaolo on aivan oleellisen tärkeää. Tämä mukanaolo on tarpeen, jotta saimme komissiolle myös poliittista legitiimiyttä. Kyse on kuitenkin viime kädessä neuvotteluprosessista. Haluaisinkin kysyä, mikä on komission tavoitteena. Voimmeko nyt jo todeta, että neuvottelut TTIPistä käynnistyvät uudelleen. Kun ajattelemme kauppaesteitä, joita ei olisi lainkaan, ja nollatariffeja, niin eiväthän ne voi toteutua äh, missään muotoa, jolle ei, uus, jolle ei uusia kauppaneuvotteluja Yhdysvaltain kanssa käynnistetä. Meidän täytyy nyt tietää, onko tämä todella sitä, mitä komissio haluaa saada aikaiseksi, ja miten aiotaan varmistaa demokraattinen legitiimiys, kun otamme huomioon tämän muutoksen. Dartmouth, olkaa hyvä. Mr. Dartmouth. Yeah, thank you. Um, I've got, I've got... Kiitoksia. Kolme yksinkertaista kysymystä. Ensinnäkin on joitakin alueita, tietysti autoteollisuus, joiden kohdalla EUn tarifit USA tuotteita vastaan ovat korkeampia kuin USA-laiset tariffit, jotka koskevat Euro- Euroopassa tuotantoa. Onko komissiolla mitään suunnitelmia vähentää tariffeja niin, että tariffit olisivat samat? Ja jos ei ole mitään suunnitelmia, niin näyttää siltä, että rakenteet, joita eh, asiat, jotka tässä on tullut esille, niin näihin syyttä se liittyy vähän perustaakin. Sitten toinen kysymykseni. Niin EU nautti kaupan ylijäämästä USAn kanssa 150,4 miljardia dollaria, suurin piirtein sama kuin Unkarin BKT. Ja entä sitten, onko teidän mielestänne tai komission mielestä tällainen ke- kestävää toimintaa? Sitten vielä yksi kysymys, tämä on isompi luonteeltaan. Saksa aika ihaltavalla tavalla on kerännyt itselleen todella suuren kaupan ylijäämän, joka on 7,8 prosenttia VKT viime vuonna komission näkemyksen mukaan. Onko tällainen kestävää ja pitäisikö tällaisen kehityksen antaa jatkua? Oh, no Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten komission sen Malmström. Voitte vastata, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Kenties alustuksessani puhuin epäselvästi tai kenties jotkut tulivat myöhään paikalle. Me emme neuvottele mistään. Meillä on työryhmä. Meillä on syviä näkemyseroja Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Me emme ole heidän toiminnastaan samaa mieltä siitä, miten he toimivat VTOssa ja jättävät tuomareita nimittämättä. Olemme todenneet tämän moneen kertaan. Yritämme olla yhteistyössä heidän kanssaan, jotta löytäisimme ulospääsytien. Ja VTOssa pohditaan sitä, onko tässä jonkinlainen ulospääsymahdollisuus. Meillähän on Yhdysvaltain ja Japanin kanssa kolmikantayhteistyötä VTOssa. Pohdimme, miten voimme olemassa olevia sääntöjä toteuttaa. Ja tästä me olemme kaikki samaa mieltä. Olemme keskustelleet tästä usean otteeseen. VTOssa tarvitaan myös uusia sääntöjä. VTOta on uudistettava ja päivitettävä. Kesällä perustimme myös Kiinan kanssa työryhmän käsittelemään näitä kysymyksiä, koska Kiinankin on oltava tässä työssä mukana. Monet ongelmat juontavat juurensa Kiinan toimiin. Sitten meillä on myös laajempi jäsenryhmä VTOssa. Olemme tehneet ehdotuksia, keskustelemme keskenämme ja toivon, että jossakin vaiheessa voimme palata tähän kysymykseen ja keskustella vain erityisesti VTO-kysymyksistä. No sitten sitten tariffikysymyksissäkin on Yhdysvaltain kanssa keskusteltu. Alumin ja terästullit mielestämme, tämän olen todennut monen kertaan, ovat laittomia. Ne eivät vastaa VTOn sääntöjä. Niitä ei voida perustella kansallisen turvallisuuden argumenteilla. Olemme vieneet kysymyksen VTOn käsittelyyn monien muiden ystävien tapaan. Norja, Kanada, Meksiko, Japani, valmista listaa minulla ei mielessäni nyt ole. Monia muitakin on. Olemme myös ehdottaneet vastatoimia, ne on julkaistu. Olemme ryhtyneet jo valmistautumaan, luettelo on valmiina, mutta toki se täytyy vielä hyväksyttää neuvostossa. Jos Yhdysvallat ottaa nämä tariffit käyttöön, meillä on vastatoimet val- valmiina. Katsomme, että nämä tariffit eivät ole myöskään valideja Tariffien käyttöönotto vaikuttaa globaaliin talouteen ja myös Yhdysvaltain talouteen. Niillä on myös kielteinen vaikutus sisäisesti Yhdysvalloissa. Monet poliitikot, yritykset, monet tahot Yhdysvalloissa ovat nostaneet huolia esille, koska kaikki kallistuu Amerikassa. Tariffit johtavat siihen, että kaikki kallistuu ja ne ovat yleisesti huono asia kaikista tarifeista ja kauppasotakysymyksistä, joita Yhdysvallat on käynnistänyt Kiinaa vastaan, ei ole sellainen asia, josta olisimme samaa mieltä. Kiina toki toimii niin, että kaikki ei ole sääntöjen mukaista. Valtio puuttuu liikaa peliin, on pakotettua teknologiasiirtoa ja niin edelleen. Kiina on viety näistä kysymyksistä osittain WTO:hon ja teemme myös muiden kanssa yhteistyötä. Perehdymme siihen, voitaisiinko VTOta uudistaa niin, että se voisi puuttua myös tähän Kiinan valtiokapitalismin ongelmakohtiin emme ole metodeista samaa mieltä niin, että otetaan käyttöön miljarditariffit Kiinaa vastaan. Emme ole Yhdysvaltain kanssa samaa mieltä siitä, että kauppasodat ovat hyvä asia ja ne on helppo voittaa. Eli meillä on syvällisiä näkemyseroja Yhdysvaltain kanssa. Katsomme myös, että jos on mahdollisuus löytää jonkinlainen rajallinen myönteinen agendan osa, jossa voisimme tehdä yhteistyötä, niin se olisi hyvä asia. Tähän me pyrimme myös tapaamisessa puheenjohtaja Junckerin ja Trumpin välillä valkoisessa talossa. Toki tämä tapahtui kesän aikaa, mutta olimme keskustelleet tästä myös jäsenvaltioiden kanssa ja meillähän oli Sofian huippukokous, jossa asia myös käsiteltiin. Mitä sitten saimme aikaiseksi? Perustimme työryhmän. Siihen nyt ei tarvita mandaattia. Sanoimme, että pyrimme määrittelemään sen, miten asiassa edetään. Me emme käynnistä uudelleen TTIP-neuvotteluja, emme käynnistä uudelleen TTIP-neuvotteluja. Mainitsitte syitä, perusteluita, miksi näin on. TTIPistä ei nyt neuvotella. Kyse on mahdollisesti rajallisemmasta kauppasopimuksesta, jossa keskitytään tuotetariffeihin ja ainoastaan niihin. Toki voisin lisätä seikkoja, jotka haluaisin mukaan, kenties Yhdysvallaskin haluaisin mukaan tähän sopimukseen, mutta ne voisivat johtaa ongelmiin, sen takia keskitymme pelkästään tuotetariffeihin. Edustaja Dartmouth, me haluamme kaikki tariffit nollaan, jos Yhdysvallat toimii saman tapaan. Tämän oltava vastavuoroista. Se olisi hyväksi sekä meille että heille. Se olisi molemmille hyödyllistä. Me teemme näin, jos he tekevät näin. Se jää nähtäväksi. myös Yhdysvalloilla vapakauppasopimuksia. Hekin haluaisivat antaa vientilisenssejä LNGlle, nesteytetylle maakaasulle. Komissio ei voi päättää sitä, että pitäisikö nesteytettyä maakaasua ostaa vaikka ei, mutta tiedän, että jotkut haluaisivat ostaa amerikkalaista kaasua. Ja jos he haluavat, niin sitten niin pitäisi tehdä ja me voimme vain helpottaa tätä prosessia. Infrastruktuuri on valmiina monissa jäsenvaltioissa jota voitaisiin käyttää. Tarkoitus on siis tutkia, voisimmeko, voisimmeko löytää jonkinlaisen rajallisen kauppasopimuksen. Jos olemme samaa mieltä Yhdysvaltain kanssa, äh, Yhdysvallat haluaa maatalouden mukaan, me haluamme julkiset hankinnat, mutta me emme halua maataloutta mukaan useista syistä, jotka täällä jo mainittiinkin. Jos voimme päästä sopimukseen siitä, että tämä olisi mahdollisen sopimuksen sopimusala, niin sitten haemme neuvostosta mandaatin. Emme me vielä neuvottele yhtään mistään, vaan puhumme mahdollisista neuvotteluista, niin kuin aina teemme. Haluamme löytää nyt tavan äh, lopettaa, äh, pysäyttää tämä eskalaatio. Sekä minä että puheenjohtaja Juncker olemme todenneet, että me haluamme äh, Yhdysvallat mukaan tähän myönteiseen agendaan niin, että nämä terästullit saadaan estetyksi. Tästäkin keskustellaan ja katsotaan, mihin tämä johtaa. Yhdysvallat on luvannut, että näiden neuvottelujen yhteydessä uusia tariffeja äh, ei oteta käyttöön, ei autotariffejakaan. Jos näin kävisi, niin välittömästi keskuste- äh, päätämme, keskeytämme nämä keskustelut. Teidän vaalipiirissänne nämä autotariffit, autotullit eivät olisi mieleen. No sitten kun kyse on standardeista ja asetuksista, tässä olemme TCPin yhteydessä tehneet paljon tärkeää työtä. Me esimerkiksi testaamme sitä, että vaatteet ovat tulta kestäviä ja tiettyjä autonoisiakin testataan saman tapaan, mutta suurimmalta osaltaan meillä on vielä kaksinkertaiset testit. Emmekö voisi luottaa toinen toisemme, toistemme te- testeihin? Kenties tässä saataisiin jotain aikaiseksi, joka oli hyödyksi sekä meille että heille. Missään tilanteessa en mene sellaiselle sellaisille aloille, jos joutuisimme standardejamme alentamaan. Emme tietenkään, emme lähde alentamaan standardeja. Ette varmaankaan usko minua, mutta esittäkää minulle esimerkki, missä näin olisi käynyt. Emme me ryhdy keskustelemaan GMOista tai muista huolen aiheesta. Yritämme tehdä tätä teknistä tärkeää työtä, joka toki tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta avoimesti molempien osapuolten edut huomioiden. Yritämme tehdä myös yhteistyötä VTOn uudistamiseksi. Joissakin asioissa yhteistyö onnistuu. Muutoksen haku kysymyksessä meillä on ongelmia. Haluamme umpikuasta kuitenkin eteenpäin ja kyse on koko VTOsta, joka on aiheuttanut Yhdysvalloille ongelmia. Emme lopeta yrittämistä, vaan jatkamme tätä pyrkimystä. Emme ole tehneet myönnytyksiä Yhdysvalloille, herra esittelijä. Jos myönteinen agenda vain löytyy, niin sitten sen pohjalta voimme edetä. No sitten soja. Tällä hetkellä tuodaan aina vain enemmän soijaa Yhdysvalloista. Miksi näin? Sen takia, että nyt on käynnissä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen tariffisota. Kiina ostaa soijapapuja Brasiliasta, ei Yhdysvalloista. Brasilia ei voi myydä meille niin paljon soijaa kuin aiemmin. Ja näin ollen meille ei riitä riittää riittävästi soijaa. Kyse on lähinnä karjan rehusta. Yhdysvalloissa on paljon soijapapuja. Me tuomme tätä ylijäämää, mutta me olemme markkinatalous. Emme me määräile ketään, pitääkö nyt tuoda sitä tai tätä. Tuojat ovat todenneet, että he tarvitsevat soijapapua ja Yhdysvalloista sitä saa. Eli tuonti on aivan massiivista. Nämä soijapavut on hyväksytty. Ei, ne, eivät ne ole GM-soijaa, vaan EFSA on ne hyväksynyt ja muutkin instanssit. Yhdysvallat haluavat löytää tälle sojalle markkinoille ja meillä niitä markkinoita löytyy ja markkinatalous toimii tällä tavalla ja se on hyvä asia. what else was in So this is, is on, on the, the, the, the uh, negotiations. Tämä siis neuvotteluista. Ja sitten aikataulu. Selkeää aikataulua ei ole. Yritämme komission mandaatin aikana vielä löytää tähän ratkaisun. Toki tämä riippuu neuvostosta ja neuvosto on jatkuvasti kyllä tiedotettuna kehityksestä. Olemme Buy America-hankkeesta eri mieltä ja haluaisimme, että Yhdysvaltain markkinat avattaisiin myös julkisten hankintojen osalta. Haluaisimme, että julkiset hankinnat olisivat mukana näissä keskusteluissa. Siltä ei näytä, mutta katsotaan miten käy. No sitten kestävä kehitys ja kauppa. Tämä ei ole kattava kauppasopimus, vaan tässä keskitytään nimenomaan teollisiin tuotteisiin. Luonnollisesti Euroopan parlamentti on mukana. Minä olen nyt tässä valiokuntanne vieraana virallisessa kokouksessa ja olemme valmiita tulemaan kokoukseen aina kun tarvetta on. Mandaatti luonnollisesti tarvitaan ja jos neuvottelut käynnistetään, niin aivan niin kuin kaikissa muissakin kauppasopimuksissa te olette mukana laadinnassa. Kysyttiin, tarvitaanko kauppapolitiikkaa muutoksia. Kyllä sitä on muutettukin aika lailla. Pitää olla avoimempi, osallistavampi, täytyy keskittyä tehokkuuteen ja arvoihin ja luonnollisesti Euroopan parlamentti on mukana. Ei tässä ole mitään salattua agendaa taustalla. Jos ja kun neuvottelut aloitetaan, ne, niitä käydään kaupan pääosaston, minun ja suurlähettiläs Lighthizerin toimesta. Äh, Sanmajer auttoi yhteydenpitoa kahden äh, puheenjohtajan ja presidentin välillä. Hän oli huolellisesti valmistautunut tähän kokoukseen. Se järjestettiin varsin rakentavassa hengessä, optimistisemmassa hengessä kuin mitä pelkäsimme etukäteen. Ja hänestä oli apua, mutta luonnollisesti neuvottelut käydään meidän kesken. Ja sitten Valkoinen talo on mukana ja presidentin kabinetti luonnollisesti, koska pyrkimyksenä on katsoa, onko löydettävissä myönteinen agenda. No sitten Kanada. Täytyy katsoa, mitä nafta-asiassa tapahtuu. Yhdysvallat ja Meksiko ovat sanoneet, että heille sopii. Ei voi olla niin, että Kanada vain allekirjoittaa sopimuksen. Friedlander on kommentoinut asiaa. Hekin haluavat olla neuvottelussa mukana. Eli hyvin nopeasti vielä elokuussa pari päivää on vielä jäljellä. Toivottavasti asia saadaan hoitoon vai tarvitaanko sitten hieman lisää aikaa. Täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia naftasopimuksella olisi Eurooppaan. SETA viettää kohta vuosipäivänsä. Olen paikalla arvioimassa sitä. Se on ollut menestys ja kanadalaiset pitää SETA, pitävät SETA-sopimusta tärkeänä. Naftassa ei haluta tehdä mitään, joka vaarantaisi SETAn, mutta katsotaan tätä kysymystä, kun näemme lopulliset neuvottelut ja niiden tulokset. Ja vielä loppuun EUn kaupan ylijäämästä. Edustaja Dartmouth, on eri tapoja määritellä kaupan ylijäämää ja vajetta. Välttämättä emme ole Trumpin määritelmästä samaa mieltä. Toki asia voi katsoa erilaisista näkökulmista. Yhdysvalloilla on ollut kaupan vajetta näin katsottuna 25 vuoden ajan, kun ajatellaan tavarakauppaa, mutta palveluissa on ylijäämää. Tämä liittyy myös säästöihin ja eläkkeisiin ja kulutustottumuksiin. Me emme laske tätä ali- tai ylijäämää samalla tavalla. En kommentoi Saksan taloutta. Komissio vuosittain sitä arvioi ohjausjakson yhteydessä. Minun tehtäväni ei ole kommentoida yksittäisiä jäsenvaltioita ja niiden talouksia. Uskonpa, että tässä olivat kaikki kysymykset. Paljon niitä oli, mutta en halunnut, että väärinkäsityksiä ja pelkoja jää. Ja toivottavasti olen nyt voinut teitä rauhoitella näiden pelkojen suhteen. No. Kiitokset äh, komission jäsen. Äh, oliko teillä vielä äh, lisättävää? Kyllä, jos sallitte, jos sallitte. I have... Aivan niin, Olivit. Useaan otteeseen olen nostanut aiheen esille. Useat ministerit, Lighthizer ja Ross, ovat nostaneet kysymyksen käsittelyyn hallinnossa. Komission sen Hogan niin ikään on käsitellyt tätä. Jatkossakin niin teemme ja olemme läheisissä yhteyksissä Espanjan hallitukseen. Katsomme, miten voimme tehdä yhteistyötä ja tukea Espanjan hallitusta ja pohtia tulevia toimia. Jatkossakin nostamme, pidämme asiaa esillä tämän prosessin rinnalla. EU, Yhdysvallat, kauppasuhteita käsittelevänä yleisesittelijänä, ehkä pysyvänä esittelijänä voin ehkä vielä sanoa muutaman sanan tähän loppuun. Kiitämme komission jäsentä siitä, että hän hyvin pian Washingtonin tapaamisen jälkeen tuli kertomaan siitä meille. Ymmärrän hyvin, että Malmström haluaa puolustaa valittua toimintatapaa, vaikka meillä kriittisiä kysymyksiä onkin. ymmärrätte varmasti, että Euroopan parlamentti tulee seuraamaan tilanteen kehittymistä hyvin, hyvin tiiviisti. Trade for All-strategia vuodelta 2015 mielestäni on edelleen yhteisen kauppapolitiikkamme pohja, jolta pohjalta me neuvotteluja käymme myös muiden maiden kanssa. Ja niin kuin muilta mailta olen kuullut, sanoivatkin jo, niin ne ovat jossain määrin yllättyneitä siitä, että Yhdysvaltain kanssa käsitteillä on nyt vain joitain osa-alueita, joitain elementtejä. Tässä voi syntyä sellainen vaikutelma, että kun me nyt neuvottelemme hyvin vahvan neuvottelukumppanin kanssa, luovummekin yhtäkkiä periaatteistamme. Tällaista vaikutelmaa emme saa päästä syntymään, näin ei saa käydä. Taustalla on tietenkin globaali muutos, jonka olemme todenneet ja Euroopan unioni ei saa lähteä tähän hajoita ja hallitse pelin mukaan ollenkaan. Ei, vaan meidän on edustettava yhteistä kantaamme ja linjaamme. Ja Euroopan parlamentti tulee tosiaan asiaa seuraamaan tiiviisti. Ja jos ja kun tällainen mandaatti, neuvottelumandaatti tulee, me tulemme siitä tietenkin keskustelemaan ja jos sitten viime kädessä aikaan saadaan myös sopimus, me tulemme eh, siitäkin keskustelemaan ja niin kuin hyvin tiedätte, kauppasopimuksia olemme ennenkin hylänneet, jos olemme pitäneet niitä riittämättömiä. Kiitoksia teille vierailustanne ja näin tämä asia on saatu käsiteltyä. So we have just... Kaksi asiaa vielä jäljellä. Muut asiat. Suosikkikohtani 24. Onko muita asioita? Dartmouth, teillä on. Um, I know that it's, it's 11.53. Nyt kello on 11.53. Ei ole ellenyt erehdy. Nyt teoriassa meillä on tulkit täällä paikalla 12.30 asti. Onko näin vai olenko väärässä? So, we have the agenda esityslista on olemassa 12.30 asti kyllä. It's had a lot of very interesting things. Niin, täällä oli monia kysymyksiä kollegoilta komissaarille, kiinnostavia kysymyksiä. Sitten oli tällaisia aikarajoituksia ja olisi ollut mukava kuulla kollegoja varsin kauemman aikaa ja olisi ollut myös kiinnostavaa voida keskustella meidänkin keskuudessamme. Ymmärrän kyllä, että komissaarilla itsellään on ehkä aikapaineita. Oltaisiin voitu keskustella siitä, mitä komissaari sanoi. Nyt minun mielestä meillä on 36 minuuttia mennä täysin haaskuun. Ja eilen oli 55 sivun tutkimus, jonka komis- valiokunta yhdessä Afetin kanssa oli laatinut. Te ja jälleen kollegat, minä mukaan lukien, saivat kuulla, että puheenvuoroja piti rajoittaa kahteen minuuttiin. Ymmärrän kyllä, että kaikilla on kova kiire ja aikataulut paukkuvat ja haluan vain kiittää tulkkeja heidän tekemästään hyvästä työstä, mutta me emme kyllä oikein käytä näitä fasiliteetteja ihanteellisesti, joita meillä täällä kuitenkin on, erityisesti tänään, joten voisitteko kommentoida tätä? Kiitos. Minä en ole samaa mieltä. Me käytämme ää, aikamme hetkinen, hetkinen, hyvin tehokkaasti. Me aloitimme kokouksen ää, ei kolmelta, vaan jo puoli kolmelta esimerkiksi eilen. Ja ää, kävimme läpi työsuunnitelmamme, esityslistamme ja Työjärjestyspuheenvuoro. Onko teidän ehdotus Haluan kiittää komissaari, joka nyt äh, lähti pois ja kiitän tätä ajasta, mutta ehkä jossakin toisessa vaiheessa voisimme keskustella myös keskenämme siitä, mitä komissaari on sanonut. Antakaa minun nyt vastata teille. Ja toiseksi, äh, äh, meillähän on monitorointiryhmä tietenkin ja siellä tullaan monitorointiryhmässä tästä keskustelemaan hyvin pian hyvin syväluot vastaavasti. Näin 25 esityslistan kohta vielä 27. syyskuuta seuraava kokous. Kiitos paljon.